Uh, Hyvät kollegat, haluaisin, käyttää, haluaisin aloittaa kokouksen, kun kello on jo varttia yli. Huomenta kaikille. Hyväksytään esityslista. Se on kohta yksi. Haluaisin ehdottaa yhtä muutosta esityslistaan heti äänestyksen jälkeen. Kun ihmiset ovat paikalla, haluaisin ottaa ylimääräisen kohdan, joka koskee neuvoston päätösehdotusta, jolla annettaisiin ra- Ranskalle lupaa käyttää välillisiä veroja Gujanan äh, ja Ranskalaisen ja Martinikin ja muiden alueiden osalta ja tämä kohta tulisi sitten äänestyksen jälkeen. Tämän kokous menee suorana nettiin niin kuin yleensäkin ja nämä ajat ovat täällä ohjeellisia kuten tavallista. Mikäli kukaan ei vastusta tätä esityslistaa tällaisena, niin haluaisin siirtyä seuraavaan kohtaan. Pöytäkirjan hyväksyminen 7. marraskuuta pidetystä kokouksesta. Pöytäkirja on jaettu ja ne on hyväksytty kokouksen lopussa, mikäli vastalauseita siihen mennessä esitetä. Sitten kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole tässä kohtaa mitään ilmoituksia. Koordinaattoreiden päätökset, jotka tehdään tänään, niistä tiedotetaan teille ensi kerralla uu, ensi vuonna, heti uuden vuoden jälkeen. Sitten kohta neljä. Junus Marge on esittelijä. Haluaisin antaa teille puheenvuoron niin, että voitte esitellä tämän mietinnön, joka koskee syrjäisimpien alueiden potentiaalia. Rouva puheenjohtaja, kiitos paljon. Vaikka me emme ole täällä kovin monilukuisina paikalla tänä aamuna, toivon, että voimme käydä laadukasta ja antoisaa keskustelua tästä äh, valiokunta aloitti sitä mietistöstä, jossa puhutaan meren takaisista syrjäisistä alueista. Minä haluaisin ensiksi toivottaa tervetulleeksi äh, valtuuskunnan, joka tulee Kuodelupin alueneuvoston nimissä tänne seuraavaan meidän tämän aamun työskentelyä. Meidän valiokuntamme on tapana kiinnostua ihan säännöllisesti kysymyksistä, jotka koskettavat syrjäisiä alueita, koska luonnollisesti kaikki, mikä liittyy perussopimuksen artiklaan 349, kuuluu tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Mutta äh, yhä useammin, mitä useammin tarkastelemme syrjäisimpiä alueita, sitä useammin haluamme nimenomaan kunnioittaa tätä artiklaa 349 ja, ja noudattaa poikkeuksia ja ottaa huomioon näiden alueittemme erityispiirteet. Minä olen sitä mieltä, että tämä on aivan välttämätön tapa lähestyä alueesta, koska meidän reuna- tai syrjäiset alueet ovat kehityksestä jäljessä. Ja pitäisi tehdä kaikki voitava, jotta ne saavuttaisivat ö, yhteneväisen tason muiden alueiden kanssa. Meidän täytyy astua uuteen vaiheeseen tänä päivänä, kun puhumme suhteista EUn ja meidän syrjäisimpien alueittemme välisistä suhteista kun katsomme sitä, mikä on luonteen omaista näille suhteille, niin yhtäältä tapahtuu tiettyä sulkeutumista, sy- käpertymistä aluepolitiikassa ja myöskin maatalouspolitiikassa. Mielestäni tänä päivänä pitää päinvastoin avata paljon paljon enemmän silmiä uusille tavoitteille, joiden avulla nämä syrjäiset alueet voivat paremmin kytkeytyä sisämarkkinoiden toimintaan ja toisaalta meidän pitää ajatella syrjäisiä alueita sillä tavalla, että ne voivat vastata uusiin niille syntyviin haasteisiin. Komission pitää tässä puuttua asioihin erilaisten ö, tiedonantojen avulla, kun se luonnehtii strategioita, joita on ehdotettu näille syrjäisille alueille eri mietinnöissä, joita parlamentti on myös ehdot, laatinut. Ajattelen, ajattelen tässä kollega Teixeira. Me tämän mietinnön tavoitteena on nimenomaan antaa konkreettinen, pragmaattinen lähestymistapa ja suosia sitä ennen muita, kun ajattelemme yhteisöjen politiikkoja, joiden avulla todella voidaan tarjota syrjäisille alueille mahdollisuudet päästä omiin tavoitteisiinsa. Tämä oli ensimmäinen kohta. Toisekseen aivan liian usein tulee sellainen tunne, että nämä suhteet, jotka liittävät EUn sen omiin syrjäisiin alueisiin, näille suhteille on luonteenomaista, olisi tietty yhteisvastuullisuus. Kyllä se osittain pitää paikkansa, mutta emme me kuitenkaan saa, kuitenkaan saa unohtaa sitä, että syrjäiset alueet ovat myös EUn omien tavoitteiden keskiössä, kun ajatellaan EUn ehkä omia tavoitteita. Investoinnit syrjäisillä alueilla hyödyntävät koko EUta, koko EUta Euroopan alueellakin. Muutama esimerkki siitä biodiversiteetin alalta. On täysin mahdotonta EUn päästä tavoitteisiinsa ilman näitä syrjäisiä alueita ja ilman näitä merentakaisia maita ja alueita. Ajattelkaamme vain ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutosta syrjäiset alueet, merentakaiset alueet, merentakaiset departementit, omaavat tärkeän roolin, kun ne osallistuvat EUn kanssa tähän planeetanlaajuiseen taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Koralliriutat ovat yksi hyvä esimerkki. Nekin kytkeytyvät tiukasti syrjäisten alueiden mm, tilanteeseen ja siinä näillä syrjäisillä alueilla on tärkeä rooli, jos ajattelemme merenkulkupolitiikkaa, sekin on tärkeää Syrjäiset alueet, merentakaiset alueet antavat EUlle sen merellisen ulottuvuuden ja sen avulla EU voi huomispäivänä tutkia yhä enenevässä määrin, mitkä ovat kasvumahdollisuudet tällä alalla. Esimerkit ovat lukuisia. Sen takia meidän pitäisi päästä pois tästä vähän tästä kuristavasta visiosta, joka, jonka, joka tarkoittaisi sitä, että meillä olisi hyvinkin kunnianhimoiset suunnitelmat syrjäisille alueille, mutta joka perustuisi vain solidaarisuuspolitiikalle. Totta kai se on solidaarisuuspolitiikkaa ja viiveen kiinniottamista, mutta sen pitäisi olla vieläkin enemmän. Eli me, eh, tässä pitää ajatella enemmän myös, miten EU voi tästä hyötyä. Pitää ajatella sillä tavalla enemmän, pitää sitä myös peräänkuuluttaa enemmän, koska me elämme vielä kriisiaikaa ja se on erittäin paha, jos EU käpertyy itseensä omien rajojensa sisälle, oman manner-EUn rajojensa sisälle. Ja sen takia on erittäin tärkeää ja välttämätöntä, että se jatkossakin on kunnianhimoinen maailmanlaajuisella kartalla, että sillä olisi maailmanlaajuisia visioita. Ja silloin sen pitää todella muistaa nämä sen omat syrjäiset ääri- ja reuna-alueet. Sen takia me olemme tässä mietinnössä pyrkineet löytämään, paikantamaan ne ö, lukot, jo, jotka estävät näitä syrjäisiä alueita mm, avaamasta ovia ja käy, hyödyntämästä kaikkia mahdollisuuksia, jotka niille kuuluisivat, koska ne kuuluvat myös EU-hun, jotta ne voisivat hyötyä EUn politiikoista kun asioita tarkastelee läheltä, niin silloin voi hyvin havaita, että suurin osa EUn yhteisön politiikoista on laadittu sillä tavalla, että nämä kaikki tavoitteet eivät todellakaan toteudu aina. Näin on asianlaita, jos puhutaan ympäristökysymyksistä, joissa monet, monia asetuksia ei sovelleta syrjäisillä alueilla. Näin on varsinkin asianlaita Horisontti 2020 ohjelman suhteen, jossa ihan ilmeisen selvästi on suuri välttämättömyys luoda parempaa synergiaa ja ottaa paremmin huomioon syrjäisten alueiden syrjäisille alueille laaditut tavoitteet. Me olemme pystyneet paikantamaan lähes joka, paikalla, joka paikassa mahdollisuudet tarjota ad hoc-ohjelmia, jotta koko potentiaali hyödynnettäisiin, potentiaali, jota nämä syrjäiset alueet pystyvät todella tarjoamaan. Tämä on mielestäni ö, uudenlainen lähestymistapa, joka perustuu erilaiseen arvottamiseen näiden merentakaisten ja syrjäisten alueiden tarjoamien mahdollisuuksien suhteen. Ja sen takia me olemme niitä ehdottaneet, ja minä toivon todella, että nämä ehdotukset saavat vastakaikua meidän kollegoiltamme jos meillä on riittävästi aikaa, niin, tai jos minulle nyt annetaan aikaa, niin minä haluaisin korostaa joitakin asioita, missä määrin on erittäin suuri ero komission ehdottamien ohjelmien välillä ja sen todellisuuden välillä, miten politiikkoja ja asetuksia on toteutettu. Te tiedätte hyvin, kuinka alueellinen meren takaisten alueiden, syrjäisten alueiden kytkeminen näihin politiikkoihin on, on, on painavan tärkeää. Tätä on toistettu useaan otteeseen EUn eh, e laatimissa tiedonannoissa, mutta kuitenkin voidaan jatkuvasti todeta, että kun näitä politiikkoja lähdetään toteuttamaan, EUn ö, manner-alueen ulkopuolella – niin niin äh, ei aina oteta huomioon näitä, näiden mer- merentakaisten alueiden olemassaoloa jo alkumetreillä. On äh, taloudessa mielessä jossain määrin äärimmäisen vaikeata näille syrjäisille alueille äh, Syrjästä, on äärimmäisen vaikea ottaa aina huomioon taloudelliset edut näiden syrjäisten alueiden kannalta. Tai jos käydään neuvotteluja tai neuvottelut, jotka, joita on käyty de Hucht, komissioisen de Huchtin ja näiden syrjäisten alueiden edustajien kanssa, niin ö, aika harvoin osataan ottaa oikealla tavalla huomioon näiden syrjäisten alueiden edut ja varsinkaan niiden oikeudet. Tämä on erittäin vahingollista näille syrjäisille alueille. Ja senpä vuoksi pitäisikin löytää uudenlaiset, paremmat järjestelyt, jotta näiden syrjäisten alueiden edut tulisivat paremmin huomioon otetuiksi. Mitä sitten tulee maatalouspolitiikkaan? Tehän tiedätte, että meillä on erityisohjelmakin siinä POSEI-ohjelma. Me olemme myös tehneet ehdotuksia, jotta meidän maataloustuotantomme saisi hyötyä muista rahastoista, joita me vähän väliä unohdamme tai me riittävän usein hyödynnä niitä, jotta voitaisiin antaa oikea arvo meidän maataloustuotannollemme. Voitaisiin luotottaa enemmän tutkimusohjelmia, antaa enemmän määrärahoja tutkimusohjelmille, erityisesti mikä koskee innovaatiota, siihen liittyvää tutkimusohjelmaa. Se on erittäin tärkeää. Tämä on todettu ja sen jakavat hyvin monet nämä merentakaiset alueet. Me joskus on vaikeaa jollekin jonkun alueen vastata näiden ohjelmien vaatimiin toteuttamishaasteisiin. Näin on erityisesti tutkimuksen alalla. Meillä on olemassa ad hoc-ohjelmia, joita kyllä joissa voitaisiin ottaa paremmin huomioon spesifisemmät tavoitteet meidän syrjäisimmille alueille. Voin tästä ottaa yhden esimerkin. Kun te katsotte näitä syrjäisiä alueita, kaikki alueet paitsi ehkä yksi ovat maa-alueita, jotka ovat tulivuoriperäisiä. Te tiedätte, että näillä meidän alueillamme on kerätty valtavasti kokemusta, tietotaitoa. Meillä on tässä aivan huikeaa tietämystä, jota voitaisiin paremminkin arvottaa, kun on kyse vulkanologisista, seismologisista alueista. Siellä on se voisi hyödyntää koko EUn aluetta myös tämä tietotaito ja kokemus, koska kyllähän tämä koskettaa tietyssä mielessä koko EUta. Toivon, että te ymmärrätte hyvin tämän mietinnön hengen ja suunnan. Eli täytyy jatkaa solidaarisuuden linjoilla, täytyy saada kiinni viive ja jälkeenjääneisyys, mutta meidän syrjäiset alueet ovat joutuneet törmäämään uusiin, ovat törmänneet uusiin haasteisiin ja niiden on pitänyt osoittaa, että investoinnit näille syrjäisille alueille hyödyntää koko EUta Euroopassa. En puhu tässä sen enempää tästä, mutta mielestäni täm, tässä voidaan onnistua vain, jos me annamme näille syrjäisille alueille niille kuuluva asema ja arvostus. Meidän pitää todellakin tajuta, mitä tarkoittaa artikla 349, kun komissio toteuttaa politiikkoja. Meillähän on tietynlainen kulttuuri toteuttaa tätä artiklaa 349 aluepääosastolla. Siihen liittyy tietynlainen toimintatapa, myös äh, maatalouspääosastolla, miten tätä artiklaa 349 toteutetaan, mutta tätä artiklaa ei myönnetä tai sit sen, sen oikeutusta ei ehkä tunnusteta sille kuuluvalla arvolla muilla pääosastoilla komissiossa. Eli pitäisi järjestelmällisesti toimia siten, että tämä artikla todella saa sille kuuluvan arvon kaikissa EUn harjoittamissa politiikoissa, ei vain sillä tavalla, että aina olisi jatkuvasti poikkeuspyyntöjä meneillään tai eh, kun halutaan saavuttaa unionin asettamat tavoitteet, vaan tämän artiklan avulla nimenomaan meidän syrjäisten alueiden pitäisi ö, eh, sopivalla tavalla ja välttämättömän ajanjakson sisällä päästä niihin tavoitteisiin, jotka EU on näille alueille asettanut ja aina voidaan pitää mielessä horisonttia 2020. Hyvät kollegat, teillä varmasti on hyviä ehdotuksia, joilla voimme täydentää tätä mietintöä. Odotan paljon tältä tämän aamun keskustelulta, jotta voimme vahvistaa näitä ensimmäisiä ehdotuksia, jotka on nyt täällä keskustelun alaisena tänä aamuna. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää, että varjoesittelijät käyttävät puheenvuoron Nuna de Xeda EPPstä. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensin haluan luonnollisesti kiittää kollegaa erinomaisesta työstä. Tämä on eh, oikein hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyö voi toimia, miten erinomaisesti yhteistyö voi toimia, kun syrjäisimpiä alueita edustavat Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuvat ja lyövät viisaat päänsä yhteen. Ja näinhän on tehty. Me olemme toistuvasti ottaneet syrjäisimmät alueet huomioon työssämme täällä Euroopan parlamentissa ja erityisesti nyt tietenkin tässä aluekehitysvaliokunnassa. Ajattelen myös perintöämme, sitä perintöä, jonka jätämme seuraajillemme seuraavalla lainsäädäntökaudella. Meillähän on olemassa yhteisön säännöstä, joka koskee syrjäisimpiä alueita. Tässä mietinnössä kyse on ennen kaikkea siitä, että rakennerahastot ja muut Euroopan ohjelmat yhdistetään syrjäisimpien alueiden hyödyksi. Tämä on tietenkin äh, hyvin äh, kiinnostavaa ja esittelijä on tehnyt oikein kiinnostavia ehdotuksia. Nyt ehkä yritän äh, omalta osaltani hiukan vielä täydentää tuota hänen esitystään. Minulla olisi ehkä joitain lisäysehdotuksia, ehdotuksia, jotka ovat olleet esillä, kun me syrjäisimpien alueiden edustajat olemme kokoontuneet. Samoin olemme useissa eri asiakirjoissa täällä Euroopan parlamentissa korostaneet näitä asioita, mutta myös muualla, ajattelen muun muassa Solvesin mietintöä komissiossa. Tosiaan varjoesittelijänä tulen sitten esittämään joitain tarkistuksia ja ennen kaikkea – keskittyisin seuraava, seuraaviin asioihin. Haluaisin pitää kiinni makrotaloudellisesta strategiasta. Näin voidaan saada aikaan synergiaetua. Voidaan tehdä yhteistyötä eri rahastojen välillä. Ja hyvin tärkeää on myös se, että että syrjäisimpien alueiden valtion tuet voidaan ottaa huomioon. Ajattelen tässä nyt vaikkapa tietoteknologian mahdollisuuksien vahvistamista, ajattelen myös liikennealaa ja energia-alaa. Tässä yhteydessä aivan erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota syrjäisimpien alueiden liikenneinfrastruktuuriinvestointeihin. Lisäksi muistuttaisin, että tämä meidän valiokuntamme on toistuvasti vaatinut tai muistuttanut siitä, että myös maatalousalalle tarvitaan POSEI-ohjelmaa vastaavaa Äh, toki Erasmus on olemassa, mutta myöskään Erasmus Mundusta ei tulisi muista, äh, unohtaa. Ja tämä kaikki tulisi vielä yhdistää Euroopan sosiaalirahastoonkin. Ja samoin on tärkeää, että ollaan yhteydessä Euroopan investointipankin kanssa ja vahvistetaan tätä yhteistyötä, jotta rahoitusmahdollisuuksia saadaan parannettua. Samoin on hyvin tärkeää, että syrjäisimmät alueet otetaan entistä paremmin huomioon nuorisotyöllisyyttä vahvistamissa, vahvistavissa toimissa ja ohjelmissa. Tässä esittelijä on asia jo viitannutkin, mutta muistuttaisin, kuinka tärkeä POSEI on maataloudelle ja kuinka tärkeä kalastusala on sekin puolestaan. Se on äärimmäisen tärkeä paitsi taloudelle, kokonaiden alueiden tulevaisuudelle. Eli Mm, posei sekä sitten kalastus ovat itse asiassa kaksi asiaa, jotka kuuluvat yhteen. Ja ajattelisinkin, että posei on ohjelma, joka on tärkeä ja tämän merkityksenhän syreisimpien alueiden edustajat ovat kiinnittäneet toistuvasti huomiota, ja näin tulee tehdä nytkin. Kiitän vielä esittelijää ehdotuksesta. Se on erittäin hyödyllinen. Ja asiakirja varmasti tulee vaikuttamaan muihinkin aloitteisiin, jotka liittyvät syrjäisimpien alueiden tilanteen huomioon ottamiseen. Minä kovasti toivon yhteistyötä kollegojen välillä. Ja tähän tietenkin kaikki pyrimme ja mielestäni on aivan erinomaista, että tekstissä lukee, että äh, syrjäisimmät äh, alueet äh, voivat olla todellinen S myös Euroopan unionin hihassa. Älkäämme unohtako tätä. Jos unohtamme syrjäisimmät alueet, niin voimme joutua siihen, että mennään väärään suuntaan. Kiitos. Thank you very much. And for the social... Kiitoksia sitten ST-ryhmästä Luis Paula Alves. os meus colegas relator Omar G, a quem... Kiitos paljon, Omar Gelle. Kun hän puhui tästä mietinnöstä ja kun hän otti esiin joitakin tärkeimpiä haasteita, syrjäisille aloilla tärkeimpiä haasteita, miten ne sisällytetään sisämarkkinoiden toimintaan. Atla, äh, Atlantilla, Atlantin takaisia alueita on myös Espanjalla ja Portugalilla, mutta äh, sieltä löytyy myös Ranskan meren takaisia alueita näillä samoilla maantieteellisillä alueilla. No, minä haluan puhua kuitenkin yleisemmin ja varjoesittelijänä minä olen tehnyt joitakin tarkistuksia ja toivon, että yhdessä voimme työstää tätä mietintöä. Tässä mietinnössä halutaan optimoida syrjäisten alueiden tarjoama potentiaali EUn rahastojen ja EUn tarjoamien ohjelmien avulla. Meille muistutettiin, että syrjäiset alueet ovat valtti jota EU täytyy hyödyntää, kun se haluaa saada lisää vakuuttavuutta kansainvälisellä areenalla. Ja tässä se voi toimia useilla politiikan aloilla, tieteessä, geostrategiassa, biogenetiikassa, äh, geologisessa tutkimuksessa, Eurospace ja niin edespäin ja niin edespäin. Alueita on lukuisia. Jos me todella tiedostamme sen, että tässä syrjäisillä alueilla on paljon voitettavana, kun ne kuuluvat EU, niin EUllakin on paljon voitettavana ollakseen hyvin vahvasti läsnä näillä alueilla, jotka sijoittuvat maailmassa usealle eri maantieteelliselle alueelle. Meillä on resursseja, joiden avulla voimme kehittää näitä alueita ja siitä hyötyvät kaikki eurooppalaiset. Sen takia kaikista perinteisemmät politiikat, maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka, kohesiopolitiikka, ne ovat keskeisiä näille samoille alueille kuin, mu- mutta myös muutkin politiikat ovat tärkeitä instrumentit, joita EU voi tarjota ja kehitellä. Vaikka näitä politiikkoja harjoitetaan noilla alueilla, niin niihin voidaan kytkeä myös muita rahastoja, Life, Life, Plus, Life Plus, Erasmus, Horisontti 2020, energia, tele, viestintä, liikennepolitiikka, vain mainitakseni joitakin. Ja jos lähdemme soveltamaan näitä kaikkia alueita, niin täytyy muistaa näiden alueiden erityispiirteet mutta kyllä nämä ohjelmat voivat kehittyä siellä ja niillä voi olla myös tärkeä rooli siellä, ei ainoastaan sen takia, miksi ne on luotu, mutta näille, näiden alueiden väestölle niillä voi olla tärkeä rooli, yhtä tärkeä kuin Manner-Euroopan väestölle. On totta, että esittelijä toivoisi, että voitaisiin paremmin hyödyntää mm, EUn ohjelmia synergialla mm, rakennerahastojen kanssa. Teksti on hyvin linjattu, mutta on muitakin aspekteja nämä merentakaiset ehdot ovat tärkeitä. Meidän täytyy tehdä tätä työtä yhdessä, jotta yhdessä todella pääsisimme hyvin lopputuloksiin, jossa jokainen löytäisi oman ajatuksensa tekstistä ja voitaisiin parhaiten hyödyntää syrjäisimpien alueiden tarjoamat valttikortit, joka hyödyttää koko EUta. Minä tässä käytän tilaisuutta hyväkseni ja pyytäisin, että tarkistusten ja jättämisen määräaikaa lykättäisiin viikolla. 7. tammikuuta on lähes melkein se päivä, jolloin käynnistämme työt joululoman jälkeen. Ja se on aika vaikeaa sitten tehdä tarkistuksia siihen päivään mennessä. Kiitoksia vihreistä Jean-Jacques Bisep, mutta hän ei taida olla paikalla. En tiedä, haluaako joku hänen puolestaan puhua. Mikäli ei, niin aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä listalla on Nielsen. Eh, Kiitos. Kun täällä kerran mahdollisuus on, niin puhun ruotsia. Tämä on oikein hyvin kirjoitettu ja ajankohtainen mietintöluonnos, koska kaikki alueet, joista tässä keskustellaan, katetaan. Ja meidän täytyy nimenomaan koordinoida Euroopan unionin äh, ohjelmat yhdessä. Tätä keskustelua käydään myös meillä Pohjois-Ruotsissa. Meiltä kysytään, että minkälainen strategia, koordinointistrategia teillä oikein on. Joten kyllä tässä hyvin paljon äh, myös äh, ratkaisumahdollisuuksia on siellä kentällä paikan päällä. Ja tässä voisin lainata puheenjohtajamme Rouva Hybneriä, kun hän sanoi, että emme myöskään saa unohtaa sitä, että kohesiopolitiikasta tulee väline, väline hyvin monien muiden eurooppalaisten poliitikkojen täytäntöön panemiseksi alue- ja paikallistasolla. Ja näin tässä ikään kuin myös Euroopan unionin toimielimet pakotetaan koordinoimaan Ja Tämä on ehkä kaikkein hankalin asia minun mielestäni ja tästä kysyisinkin esittelijältä. Itselleni nimittäin suurin huoli tässä asiassa ovat kansalliset viranomaiset. Kun alueet yrittävät repiä alas nämä rajat, eli eri ohjelmien välillä, niin kansalliset viranomaiset pikemminkin rakentavat muureja ohjelmien välille, ja näitä muureja on hyvin vaikea saada revittyä alas. Eli onko tässä minkäännäköistä kritiikkiä, tai itse asiassa ei ole, te ette ole lainkaan kritisoineet kansallisten viranomaisten toimia. Tarkoittaako tämä sitä, että te olette tyytyväinen niiden toimiin? Kiitos. Thank you, Katrin Börder. Kiitos sitten Katrin Börder. Thank you. Um... Yeah, I've, um, I'm not the... Kiitoksia, en ole varjoesittelijä tässä asiassa. Ja kävin tämän vasta läpi. Mutta täällä on joitakin kiinnostavia asioita, erityisesti kun puhutaan ulkopolitiikasta EU:ssa. Minä olen myös EKPn yhteisessä, AKP, AKT-yhteisessä parlamentaarisessa yleiskokouksessa ja sehän on säännönmukaisesti kohdannut näihin ongelmiin, että AKT-edustajat istuvat näiden syrjäisimpien e- alueiden edustajien vieressä ja suurena huolena other very interesting work. Um, niin kyllähän tämä tuo vähän maustetta tähän meidän kiinnostavaan työhön muutenkin. Toinen asia koskee EUn ulkorajoja. Surinamesta ja Ranskan Gujanan saapuvat henkilöt ovat ongelma. Heistä tulee sitten EUn kansalaisia. He voivat tulla sieltä aika helposti EUhun. Ja, ja tuota rajaa on aika vaikea valvoa. Nythän puhutaan hyvin alikehittyneistä maasta, jossa byrokratia ei ole aivan kärkeä, joten täällä on joitakin asioita, joihin haluaisin tehdä tarkistuksia, mutta kyllä tämä yleisesti ottaen on hyvin laadittu Ja siinä vahvi, korostetaan sitä, että tässä valiokunnassa meillä ei ole moniin asioihin riittävästi asiantuntemusta, kuten kauppakysymyksiin ja väestöliikkeisiin ja maantalouteen ja sellaiseen. Se on tälle sisällä, mutta ehkä pitäisi vielä keskittyä sitä, siihen, miten näitä alueita käsitellään muualla kuin tässä valiokunnassa. Like to speak? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei, haluaisin pyytää, että edustaja Marsi vastaisi näihin kysymyksiin. Je vais rebondir. Kiitos. Minä palaan siihen, mitä viimeisin puhuja sanoi. Ihan on tietenkin itsestään selvää, kun puhutaan syrjästä alueista, niin se totta kai koskettaa kaikkia EUn laatimia harjoittamia politiikkoja, ei ainoastaan aluepolitiikkaa. Ja kyllähän sen voi todeta kaikissa niissä kysymyksissä, joita on nostettu esille, kun puhutaan syrjäisten alueiden strategioista. Tämä on komission ja parlamentti kaikki komission pääosastot ovat tilanteessa, että niiden pitäisi tänä päivänä toimia vähän enemmän kuin mitä ne ovat tehneet näissä kysymyksissä. Tässä on kyse aika suurista panoksista. Kiitän kaikkia puhujia heidän kommenteistaan. Käsittelen ne yksi kerrallaan ehdotuksina, kysymyksinä. No no, puhui täällä siitä Posei-kalastusohjelman katoamisesta ja sen, siihen liittyvästä ongelmasta ja voiko se tapahtua myös maatalouden kohdalla. Tämä mietintö ei ole laadittu sitä varten, että me samalla, sanoin sen tuossa alustuspuheenvuorossani, että, että tässä siis emme saa unohtaa sitä, että tässä pitää todella noudattaa perussopimuksen artiklaa 349. Se on keskeistä perustavaa laatua oleva tekijä. Meillä on kalastusvalikonta, meillä on siellä ole kalastuspolitiikassa instrumentteja posei-kalastus. Ohjelma. Se on tänä päivänä euh, integroitu tähän kokonaisuuteen, mutta se on on annettu poliittinen vahva signaali. Ja tässä nyt on huolenaiheena se, se täytyy tajuta, että tässä on pieni huoli. Meidän täytyy muistaa se, että pitää paremmin integroida politiikat syrjäisten alueiden toimintaan, eikä saa lähteä heikentämään tälle artiklalle kuuluvaa painoarvoa ja merkitystä. Me voisimme toki tehdä vielä lisäehdotuksia valtion avuista. Tässä on iso alue, josta voitaisiin tehdä paljon lisätarkistuksia. Kollega Alves otti esille kysymyksen EUn maailmanlaajuisesta roolista tai mikä on sen maailmanlaajuinen ulottuvuus suhteessa näihin syrjäisiin, omiin syrjäisiin alueisiinsa. Ja koordinointistrategiastakin puhuttiin. Totta kai olen samaa mieltä. Niihin liittyvistä tarkistuksista ne ovat äärimmäisen hyödyllisiä – koska tässäkin valiokunnassa on näiden syrjäisten alueiden edustajia, olisi hyvä tavata heitä silloin, kun ö, laadimme yhteisiä tarkistuksia. Minä olen korostanut tämän valiokunnan jäsenille, että meillä on edustajia, ryhmäedustajia, jotka tulevat näiltä syrjäisiltä alueilta. Ja riippumatta heidän poliittisista kannastaan, he työstä, tekevät työtä koko vuoden – tarjotakseen komissiolle hyviä ehdotuksia omilta alueiltaan, omiin alueisiinsa liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin, ja haluavat tietysti puolustaa näitä alueitaan myös Euroopan parlamentissa. O, myöskin tärkeä kysymys nousi esille suhteista AKT-maihin. Silloin kun te katsotte, mitkä ovat ne haasteet, joihin syrjäiset alueet törmäävät. Nämä haasteet kuuluvat, ovat samat myös merentakaisille alueille. Ne törmäävät näihin. AKT-maat törmäävät myös näihin samoisiin haasteisiin. Ne ovat siis hyvin likellä toisiaan, ovat tulkoon samanlaisia tai vastaavia. Tässä on kyse usein pienistä saarivaltioista – kehittyvässä tilassa olevissa saarivaltioista, jotka ovat samassa asemassa kuin nämä meidän syrjäiset alueet. Ne törmäävät usein energiakysymyksiin, energiahaasteisiin, ilmastonmuutoksen tuomiin ongelmiin. Nämä pienet AKT-saarivaltiot törmäävät myös väestöllisiin ongelmiin ja haasteisiin. Ne kaikki törmäävät näihin saarivaltiolle tyypillisiin ongelmiin, trooppisen alueen ongelmiin. Eli tässä haasteet ja panokset ovat aika lailla yhteisiä. Eli näillä syrjäisillä alueilla harjoitettu politiikka voisi toimia perustana tietynlaisena kokeilulaboratoriona siitä, mitä voidaan tehdä, mitä voidaan tarjota tietotaitoa näille saarivaltioille, jotka ovat hyvin lähellä kaiken kaikkiaan kaikissa mielessä näitä syrjäisiä alueita. Eli panokset ovat hyvin samankaltaisia Meren takaisilla alueilla ja valtioilla ja EUn syrjäisillä alueilla. Totta kai meidän täytyy sitten kuitenkin aina muistaa ja tehdä ero näiden kahden maa-aluetyypin valtiollisessa asemassa me, näiden kaikkien täytyy sopeutua ilmastonmuutokseen, sopeuttaa energiapolitiikansa, kulttuurin monimuotoisuus täytyy myös muistaa, mutta tässäkin on hyvin paljon yhtäläisyyttä näillä kahdella aluekokonaisuudella. Ja ähm, minä aion tehdä ehdotuksen tähän mietintöön. Meidän pitäisi mahdollisimman paljon saada EU-politiikkaan mukaan nousemaan uusia ohjelmia, jossa kytkettäisiin yhteen nämä EUn syrjäiset alueet ja myös merentakaiset valtiot ja maat. Jos me ajattelemme EUn syrjäisiä alueita, niin niitä edustaa ehkä kolme valtiota vain, Ranska, Portugali ja Espanja EUssa. Mutta jos ajattelemme sitten merentakaisia alueita, maita ja valtioita, niin me voimme laajentaa vaikutusvaltaamme neuvostossa, jos me otamme nämä edellä mainitut alueet mukaan jollakin tapaa työskentelyymme ja saamme ääntämme paremmin kuuluvimme ja tulemme voimakkaammiksi toiminnassamme. Otettiin myös maahanmuuttopolitiikkaa esille Eräs edustaja puhui siitä ja mainitsi esimerkkinä Ranskan Guajanan, mutta Majoten saarellakin on ilmennyt vaikeuksia, jotka hyvin kuvaavat ristiriitaista tilannetta, joka syntyy siitä, kun valtamerellä, maailman valtamerillä on saaria, joissa on köyhyys – laajalle levinnyt, jossa halutaan harjoittaa kehityspolitiikkaa, jossa ongelmia on vaikea ratkaista, kun halutaan taistella mm, maahanmuuttoa vastaan manneralueella Euroopassa, niin ei sitä samanlaista politiikkaa voida sinällään siirtää näille kaukaisille syrjäisille alueille tai saarialueille tässä nyt ehkä keskeisimmät analyysit kommenteista. Minä kuuntelin ehdotuksia muilta kollegoilta ja ne ovat sen suuntaisia, että me voimme saada hyvän valiokunta-aloitteisen mietinnön, joka on todella kunnianhimoinen ja jolla on omat tavoitteet ja joka todella tarjoaisi uusia ohjelmia komissiolle lähteä toteuttamaan niitä. Ja ne, se olisi myös, ne olisi myös sopeutettu niihin haasteisiin, joihin nämä syrjäiset alueet jatkuvasti törmäävät. Kiitoksia tästä, Junus. Aina päätös, joka nyt on tehtävä, koskee ja tämmöisen määräaikaa. Ehdotus on, että 7. tammikuuta asti olisi aikaa kello 12. Se on siis määräaika Tähän päätämme tämän asian käsittelyn ja nyt aloitamme äänestykset. Olisi vielä hetki odotettava, mutta sillä aikaa ehkäpä voisimme testata äänestyskortit. Can we open? Could you put your Sorry, could you put your, your cards so... Voisitteko laittaa äänestyskortit laitteeseen, niin voimme tarkistaa Toimiko laitteet? Äänestys alkaa. Could the colleagues check the cards? Voisitteko kollegat ystävällisesti tehdä tällaisen koeäänestyksen, niin näemme toimivat kortit. Ah, it, it was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. Yeah. It should work now, yeah. It should work, yeah, it works. Yeah. Uh, I think five colleagues didn't check. You. Yeah, you're moving. Okay, so I, think we can close the vote and uh, we can move. To... No nyt voimme varmaankin päättää äänestyksen ja mennä ensimmäiseen kohtaan äänestyksessä. Aha, jos ei kortti toimi, niin voitte sitten kertoa, kertoa jos on sellainen tilanne, niin voitte kertoa, miten äänestitte. Elisabeth Schröterin mietinnöstä aloitetaan. We start with compromise B. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty neljä. Tarkistus neljä kielillinen. Siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Tarkistetaanpa 24 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. The vote is closed. And... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vast... Niin, tarkistetaanpa tämä toinenkin osa vielä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kom- tarkistus 37 ja 38 identtiset puolesta. Tarkistetaanpa se. Ai, harppasinko? 28. Jaha, anteeksi vain. Harppasin vähän 20, 28 seuraavana. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 29 puolesta. Tarkistetaan 29. Äänestys alkaa. The vote is closed and it is 18 to 16 adopted. Hyväksytty 30 raukeaa. Kompromissi J, 37 ja 8 puolesta. Tarkistetaan 37 ja 38. Äänestys alkaa. Closed. And it is adopted. Kom- Hyväksytty. Kompromissi K raukeaa. Kompromissi L. Siitä kai äänestämme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus, hetkinen kohta, hetkinen hetkinen, olen vähän unessa täällä. Kompromissi koossa oli kohta kohdalta. Kompromississa L on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa kompromissi L puolesta. Tarkistetaan toinen osa. Kompromissi L, toinen osa. So it was K which fault. Yes. yeah, you, you do it, it's your power. And it's adopted. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi N, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa tarkistetaan, toinen osa koneellisesti. Kompromissi N. And it closed and it's... Äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme 53. kollegoiden pyynnöstä. 53. The close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25.11. Sitten 54 raukea. Kompromissi O. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 57. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi P. Osa, y- osa yksi vain. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 60. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty 62 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty 66 puolesta. Lambert Tansa vastustaa tätä, joten tämä on nyt kyllä pakko tarkistaa. 66 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viitteet, tarkistus 1, johdantosa viitteet, äh, hyväksytty, kakkonen puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty, Johdatonsa kappaleet, kompromissi A, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi B, osa 2, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, tarkistus 3, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten ITREN tarkistukset, ykkönen raukea, kolmonen, siitä äänestämme. Kolme puolesta. Itre kolmonen. Aisekin raukeaa. Anteeksi vain. Sitten nelonen. Asiantuntija täällä sanoi, että äänestämme tuosta nelosesta. Koska K, kompromissi koota ei hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty viisi puolesta, vastaan tarkistetaan viitonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Puolesta. Vastaan tyhjä, Hyväksytty. Seitsemän. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Raukea toinen osa. Äänestämme siitä. Tarkistus 7 toinen puolesta. Tarkistamme. Tarkistus 7 osa 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 89 raukeavat. 10 puolesta. Tarkistamme kympin. Äänestys alkaa. Ja päättyy and it's adopted 11 4. Hyväksytty 11 raukeaa, ei kun eipäs, eipäs raukeakaan 11 äänestämme puolesta vastaan tyhjä, tarkistamme 11. Epäselvä tulos. 11 äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mihin sitten mennään? 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 21, 22 raukeavat. 23 puolesta. Vast... Naha, tarkistamme. Vaikka taitaa olla läpi, mutta katsotaanpa. Vielä äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta onnittelut. Tämä on valmis. Now we move to eh, points. Siirrymme eteenpäin esityslistan kohtaan kuusi. Kyseessä on Derek Bonin mietintöluonnos. We can start. So we start with... Aloitetaan. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kahdeksan. Tähän on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullisen tarkistuksen Äänestämistä ei, joten äänestetään siitä. No, äänestetään siis äh, tästä tarkistuksesta näin suullisesti muutettuna. Tässä on yksi ainut äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään. Haluaisitte vielä tarkistaa tuon budjetti kakkosen. Hyvä, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hmm, tämä on käytännössä yksimielisesti hyväksytty. Kuka sitä halusi? vielä tarkastella tuota äänestystulosta. Elisabeth, sinäkö? Tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 6 puolesta. Ihan tuossa alapuolella. Tässä on 13, 14 Lampere ja sitten budjetti 6. Meillä on sama äänestyslista. Kyllä se siinä lukee. Budjetti 6. EPP kannattaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 ja tähän on suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta sitä, joten äänestämme näin muutettuna. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 16. hakun kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta. Ja tarkistetaanpa tuo 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty se on. 23. Tähänkin on suullinen tarkistus, jos sitä ei kukaan vastusta. Voimme äänestää näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26, 27 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 suullisesti tarkistettuna. Kaikki hyväksyvät. Äänestetään näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta ja 34 halusitte vielä tarkistaa. 35 halusitte vielä tarkistaa. Äänestys on päättynyt. Yllättyhän se on. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta. 41 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 22 vastaan 17 puolesta 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 43 on vedetty pois, 45 suullisesti muutettuna, kukaan ei vastusta, voidaan äänestää. Näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48. Siihenkin suullinen tarkistus, jota kukaan ei vastusta. Voimme äänestää näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49. Puolesta vastaan hyväksytty. 50 suullisesti tarkistettuna, kuka ei vastusta, äänestää näin muutettuna puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 52 puolesta vastaan hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 suullisesti muutettuna, kukaan ei vastusta, äänestetään näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 suullisesti muutettuna, kukaan ei vastusta, äänestetään näin muutettuna, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83. Tähänkin on suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84. Suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tosan kappaleet yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 35 yksi äänin erinomaista hyväksytty. Ja nyt siirrymme Joachim Zellerin lausuntoluonnokseen. Ja tässä aloitetaan tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta tarkistus kolme vastaan tyhjää hylätty, kompromissi yksi puolesta Aha, tähän äh, kompromissi ykköseen on suullinen tarkistus. Vastustaako sitä kukaan? Konstantsa vastustaa, joten äänestetään ilman tätä suullista tarkistusta kompromissi ykkösestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Tähänkin on suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Kyllä, Konstantsa vastustaa, joten ilman tätä suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äh, mennään tarkistukseen 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 suullinen tarkistus. Vastuttaako sitä joku? Ei kukaan, joten voimme äänestää näin muutettuna. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Tarkistetaanpa tuo 15. Äänestys on alkanut. Miguel, Miguel, Miguel tuossa ottaa torppaa loppua. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 21.15 äänin. Se oli 15, eikö totta? Sitten 16. Tästä meillä onkin kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. No, tarkistetaanpa tuo toinen osa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty valtaisella enemmistöllä. Ja nyt äh, siirrymme vielä rouva Lukachevskan lausuntoluonnokseen. Ja voimme aloittaa äänestyksen. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan, Tarkistetaanpa tuo kahdeksan. Koneellisesti äänestys on alkanut. Päättynyt. No hyväksyttyhän se on 25, 13 äänin. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdanto tuossa ja 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Aha, se raukeakin. Pahoittelen. Ei tarvitse vastustaa. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä. Tarkistus neljä puolesta. Katsotaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Ja näin äänestykset päättyvät. Äänestys on päättynyt tältä osin. Ja hienolla enemmistöllä tämäkin hyväksytty. Näin me olemme toimittaneet kaikki äänestykset. Ja parhaat kollegat, pyytäisin teitä jäämään tänne saliin, koska meidän tulee tehdä tärkeä päätös. Mehän hyväksyimme tuossa aiemmin muutoksen esityslistaan. Lisäsimme äänestysten jälkeen uuden esityslistan kohdan, joka liittyy neuvoston päätökseen, joka äh, pohjautuu puolestaan komission ehdotukseen. Kyse on siitä, että Ranska saa antaa tai saa luvan tiettyjen epäsuorien verojen vähentämisestä ja tämä koskee näitä saaria Guadeloupe, Ranskan Guajana, Martinique ja on Ja kyse on siis tästä vuodesta. Ja me voimme toimia tämän asian suhteen niin kuin teimme Kanarian saartenkin kohdalla pari kuukautta sitten. Tuolloinhan hyväksyimme kuulemissa menettelyssä, koska kyse on siis kuulemismenettelystä, hyväksyimme ehdotuksen, joka koski poikkeusta Kanarian saarille. Kyse oli monista Kanarian saarten perinteisistä tuotteista ja tässäkin todella kyse oli epäsuorasta verotuksesta sen säännöistä. Toteutimme tämän 46 artiklaan pohjautuen, kyseessä siis yksinkertaistettu menettely, ja tämä tarkoittaa sitä, että voisimme tehdä tällaisen päätöksen tässä ja nyt tänään. Tätä voidaan pitää teknisenä päätöksenä, niin kuin tehtiin äh, tuossa aiemmassakin tapauksessa ja samasta on kyse nytkin. Voin toki kertoa teille asiasta yksityiskohtaisemmin, jos toivotte, mutta tämä päätös antaa Ranskalle luvan näiden syrjäisimpien alueiden merentakaisten departementien tietystä erityiskohtelusta niin, että niille todella voidaan myöntää vapautus perinteisestä verosta, joka Ranskassa liittyy tiettyihin tauteihin. Ja tämä päätös, jos tällainen päätös tehdään, niin sekin äh, luonnollisesti rajoittaa rommin myynti, myyntiin liittyen tämän tiettyyn kiintiöön, joka on sovittu aiemmin. Eli kun vuonna 2017 sitten ää, tilannetta tarkastellaan, niin Ranskan tulee toimittaa kertomus ja pyrkiä sitten perustelemaan, tuleeko tätä poikkeusta edelleen perustellusti jatkaa vai onko tämä peruste poistunut tämän ruokosokerirommin kohtelun suhteen. Tosiaan tämä nykyjärjestelmä tulee päätöksensä tämän vuoden joulukuussa. Ja kun tässä nyt neuvostossa on valitettavasti ollut tiettyjä viivytyksiä menettelyssä, niin asia tuli parlamenttiin liian myöhään. Liian myöhään sille, että äänestys oltaisiin voitu toimittaa joulukuun täysistunnossa, joten aikaisintaan tosiaan äänestys voidaan täysistunnossa toimittaa tammikuussa. Mutta tämä ei suinkaan johdu mitenkään parlamentista, vaan siitä, että tämä ehdotus neuvostolta tuli liian myöhään meille käsittelyyn. Voin vain sanoa tässä vaiheessa, että voimme tosiaan hoitaa tämän artiklan 46 pohjalta tällainen nopeutettu menettely, että ei avata määräaikaa tarkistuksille eikä käydä keskusteluja, vaan että tehdään niin kuin Kanarian saarten kohdalla tehtiin, eli että valiokunnan puheenjohtaja teidän luvallanne käynnistää tämän tyyppisen menettelyn ja antaa meidän lausuntomme asiaan kyllä tässä myös katkerasti on todettava, että kyse on sellaisesta menettelystä, jossa neuvosto voi jättää meidän lausuntomme täysin huomiotta. Se voi sen ottaa huomioon, mutta voi myös jättää sen huomiotta. Eli hmm. tämän verran nyt halusin sanoa, ja nyt meidän täytyy siis päättää todella siitä, että Mennäänkö tässä yksinkertaistetun artiklan 46 menettelyn pohjalta vai käynnistetäänkö ihan normaali menettely, mikä tietenkin merkitsisi lisäviivytystä? Silloinhan tämä ei tammikuun täysistuntoon käsittelyyn ehtisi. No niin, te päätätte. Halusin muuten myös kertoa teille, että Katrin Böder on tämän asian jo nostanut aiemmin esiin ja hänellä oli epäilyjä, joten annan hänelle nyt puheenvuoron. Ole hyvä. Yes, we've already spoken uh, about... Kiitoksia. Olemme jo puhuneet syrjäisimmistä alueista. Minulla on huolia tämän mietinnön osalta johtuen siitä, aivan kuten sanoit, että meillä ei ole juurikaan sananvaltaa tai tekemisen valtaa tässä asiassa. Annamme kantamme ja se voidaan ohittaa haittaa. Ja siinä kaikki. Rommi-asia kuitenkin vääristää alkoholimarkkinoita Ranskassa. Ja se on ongelma yhteismarkkinoilla sen sijaan, että se liittyisi siihen, kuinka ajattelemme näistä syrjäisistä alueista, että se todella saattaa tähän vaikuttaa. Ja lisäksi tämä jatkuu jatkuu se, seuraavat seitsemän vuotta. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta tarkistaa ehtoja eikä kenelläkään muullakaan parlamentissa ole ollut sellaista mahdollisuutta. Nyt mietin, pitäisikö meidän tutkia sitä, onko tämä tämän valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluva, kuin, että meidän pitäisi katsoa, miten näitä kertomuksia käsitellään tulevaisuudessa. Ymmärrän kyllä, että syrjäisimmillä alueilla on paljon erityistarpeita, niin kuin aikaisemmin to- todettiin, mutta paljon, paljon rommia tulee. Martinikkiista sokerista 60 prosenttia muuttuu rommiksi ja Guadeloupelta 40 prosenttia. Aika paljon rommia siis tulee ja se saattaa todella vääristää väkevien alkoholijuomien markkinoita ja meillä on se vaara, että tästä alkaa uusi banaanikeskustelu, emmekä tiedä kuinka kauan se sitten kestää. No, muu, badan, banaaneista on jo päästy, mutta tästä voi tulla seuraava ongelma. Ja paljon väkevien alkoholijuomien tuottajia Euroopassa on, jotka ovat hyvin tyytymättömiä tähän ehdotukseen, sen haluaisin ehdottaa eihän tätä kannata nyt hylätä, koska, koska se menee joka tapauksessa läpi, mutta ehkä pitäisi ensi kaudella käsitellä sitä, kuinka katsomme, kuinka käsittelemme näitä äh, kertomuksia. Tämähän on melkein meidän valiokunnan väärinkäyttöä. Miksi meitä kuullaan, jos ei sillä ole mitään merkitystä? Tätä asiaa pitäisi vähän tarkemmin katsoa. Kyllä, näin todella on, mutta tämä on nyt menettely sellaisena. Mutta keskustellaanpa nyt ensin. Konstantse on pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Ja herra Omage Konstantsen jälkeen. Kiitos Danuta. No, eihän tämä nyt kauhean mukavaa ole, siis se, että meidän mielipiteemme voidaan täysin jättää huomiota ja äh, onko sitten parempi. Suothan anteeksi, että sanon tämän. Minä selitin vain, että tällainen menettely tässä on. Niin, puheenjohtaja, niin juuri on äh, ikävä, ikävä menettely sinänsä. Äh, mutta minun mielestäni ainut mahdollisuus, joka meillä parlamenttina on, tulisi kuitenkin käyttää ja jos kyse on kirjeestä tämän parlamentin valiokunnan äh, puheenjohtajalta, niin sitten tämä kirja pitäisi kirjoittaa. Tietenkin ainahan, kun me puhumme sokerista ja äh, banaanista, tulemme siihen äh, päätelmään, että syrjäisimmille alueille myönnetään erityiskohtelu ja se tulisi tänäänkin tehdä selväksi siinä kirjeessä, jonka sinä sitten kirjoitat puheenjohtajaa. Kuitenkin haluaisin mielelläni tuohon samaiseen kirjeeseen huomioon siitä, että meidän, me olisimme halunneet käsitellä tämän asian kunnolla, jotta olisimme voineet todella tehdä perustelun kantamme selväksi. Ja että emme hyväksy sitä, että neuvosto toimittaa meille asiat niin myöhässä, että joudumme väkisin nuijimaan asiat läpi hyvin kiireesti. Mutta kyllä mielestäni meidän tuo päätös kuitenkin tänään on tehtävä. Niin, seuraavaksi sitten äh, äh Ilus Nunu. Kiitos puheenjohtaja. menettelystä neuvoston suhteen ja niin onko neuvosto myöhässä vai ei, en siihen puutu, mutta haluan sanoa kuitenkin seuraavaa. Olen sitä mieltä, että tässä nyt synnytetään ihan turhaan myrskyvesilasissa tilanne jatkuu, mutta siinä ei ole mitään uutta. Tässä on vain siinä kyse, että sopimuksen määräyksiä on tulkittu ja että, ovatko nämä pakotteet aiheuttaneet positiivista syrjintää jossakin tapauksessa. Ja mielestäni, jos ajatellaan perinteistä tuotantoa, niin kuin tässä on kyse Ranskan meren takaisilta alueilta tuleva rommi vääristää markkinatilannetta sitten muualla mielestäni, no miten se nyt sanoisin, tämä on mielenkiintoista, mutta sanoisinpa ehkä absurdia, että me tässä keskitymme rommikysymyksiin, Ranskan meren takaisilta alueilta tulevaan rommiin, kun emme yhtä lailla huolestu Pakistanin tele- tekstiilistä tai Eli tässä nyt puhutaan vähän pikkuasioista ja unohdetaan ne tärkeimmät isot vakavat kysymykset. Ei meillä ole mitään tätä menettelyä vastaan. Tehdään niin kuin on ennenkin tehty. Viimeisimmässä mietinnössä me hyväksyimme tilan tämän vastaavan asian Kanarian saarten kohdalta, eikä tämä yksinkertaisesti menettely ole mitään vaikea, mitenkään vaikea. Kiitos sitten Junus Omaksi. No, naturellement, no. Kiitos. Me ö, puolamme tätä yksinkertaistettua menettelyä tietystikin. En tässä lähde mihinkään yksityiskohtiin, mutta on myös totta, että tässä on kysymys ajasta. Tämä mietintö pitäisi pystyä hyväksymään täysistunnossa ensi vuoden alussa. Ihan on ihan oikeutettua, että Euroopan parlamentti valittaa tätä viivettä, johon neuvosto on syypää. Meillä onhan oli tänä aamuna keskustelu syrjäisistä alueista ja kuinka välttämätöntä on ottaa huomioon ja välttämätöntä kertoa kaikille niistä mahdollisuuksista, joilla voidaan helpottaa pakotteita, jotka liittyvät markkinoiden toimintaan. Mutta sopivan ajankohtana me voisimme käydä ehkä kattavamman keskustelun äh, merentakaisten alueen verotuspolitiikasta. Mutta on tärkeää, että tämä mietintö menisi nopeasti täysistuntoon. Me, me tuemme puheenjohtajan tekemää ehdotusta, että päästäisiin sopuun artiklan 46 hyvästä soveltamisesta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ymmärrän, että Jens pyysi myös puheenvuoroa. No, no, no. Okay. Ei. Ähm, Marie-Therese, sinäkin olet puheen listalla. Kiitos, olen ihan prikulleen samaa mieltä mitä Junus ja Montsera sanoivat tässä aiemmin, ei tässä nyt ole mitään vaaran aihetta, jos ajattelemme rajoja. Ihan, tämähän on ihan analogista sen suhteen, mitä olemme tukeneet syrjäisten alueiden erityispiirrekysymysten kanssa. Tässä pitää ajatella ehdollisuutta taloudellisesti ja ja etäisyyssyistä näillä mailla on ihan omat ehtot, ehdot, mutta tätä toimenpidettä pitää tukea, mutta ehkä tietysti voisi sanoa jotakin siitä menettelytapojen kiirehtimisestä, mutta, mm, mutta tämä ehdotus on ihan hyvä, voimme sitä jatkossakin tutkia. Eh, thank you, Mr. Nichols. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Nicholson. Sir, I'm inclined to... Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen kyllä Kallellaan samaan suuntaan kuin rouva mm, Böder tuossa alussa. Me tässä vaan annamme suoralta kädeltä syrjäisille alueille ikään kuin blankkosekin. Kyllä tämä on sisämarkkina-asia ja tämä tulee vääristämään sisämarkkinoiden tilannetta. Kyse on reilusta pelistä ja nyt tämä jatkuisi uudet seitsemän vuotta mutta älkäämme nyt piilotelko minkään savuverhon takana. Jos haluatte unohtaa sisämarkkinoiden toiminnan ja laittaa sen syrjään, niin pistäkää sitten, mutta puhu, sanokaamme se sitten avoimesti edes. On väärin, että neuvosto toimitti tämän kantansa meille näin myöhään tai sai kannan aikaan näin myöhään, ja on täysin väärin, että tämä valiokunta joutuu tilanteeseen, tai on tilanteessa, että neuvosto joka tapauksessa voi tehdä mitä lystää, ja näin parlamentilta leikataan siivet. Mm, minä en äh, nopeutettua menettelyä kyllä tässä hyvä, hyväksyisi. Minä haluaisin hoitaa tämän asian ihan tavallisen menettelyn pohjalta, niin kuin kaikki muutkin asiat tässä parlamentissa. Joku muu on tehnyt nyt virheen ja aiheuttanut tämän ongelman. Se ei ole tämän valiokunnan syytä. Ja minun mielestäni todellakaan meidän ei tule sallia yksinkertaistettua menettelyä tässä tapauksessa, koska siinä ikään kuin tasoitetaan tietä myös tulevaisuuden tapauksille, kun muut sanovat, että minä myös. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Luis Alves. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa vain yhtä asiaa. Todellakin neuvoston pitäisi esittää tämä asetus ihan oikeaan aikaan ole mitenkään puolustettavissa, että neuvosto ei sitä tekisi, koska kyllähän me tiedämme, mikä on määräaika, eikä tätä voi enää hyväksyä. Mutta tässä kyllä piilee toisenlainen vaara sisämarkkinoita ajatellen. Öö, ja nämä alueet synnyttävät sen vaaran alueet, jotka ovat tuhansien kilometrien päässä öö, Manner-Euroopasta tai jon ytimestä. Tämähän on vähän outo tilanne. Minä olen käynyt Ranskan meren takaisella alueella kävin Guajanassa. Siellä oli jokia. Minä kävin rajan toisella puolella oli Surinam, ja siellä oli hyvin paljon kauppoja, ja Guajanan alueen väestö lähti sitten jokivenellä toiselle puolelle rajaa, toiselle puolelle jokea tekemään ostoksia Surinamiin. Tämä on näiden syrjäisten alueiden todellisuutta, jotka kärsivät ulkoisesta kilpailusta, mutta ei tässä ole mitään vaaraa, jos tuhansien kilometrien päässä tällainen tapahtuu. Ei se meidän sisämarkkinoille ole mikään vaara, jos on kyse tästä pienestä rommituotannosta. Kiitos. Onko komissiolta siellä jotakuta, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, madame la présidente euh, quelques mots très Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan yleisellä tasolla muutama sananen ja sen jälkeen haluaisin antaa puheenvuoron kollegalleni, kollegalleni veropääosastosta. Tämä ehdotus, joka koskee alennettua valmisteveroa romille, joka on tuotettu tuolla meren takaisilla alueilla, perustuu sopimuksen 349 artiklaan ja tässähän pyydetään huomioimaan äh, hyvin syrjäisten alueiden vaikeat olosuhteet, ne ovat kaukana ja ne ovat riippuvaisia harvoista tuotteista. Näissä perussopimuksen säännöksissä todellakin säädetään siitä, että kuullaan Euroopan parlamenttia. Ja kyseessä on, tarkoit- on, on tarkoituksena kompensoida nämä ylimääräiset kustannukset, joita alueelle koittuu. Ja tämmöinen ehdotuksen tarkoitus. Sen jälkeen, kun on asia tutkittu ja kun perustana on Ranskan ilmoitus koskien raamin tuotantoa näissä merentakaisilla alueilla ja ottaen huomioon nämä ylimääräiset kustannukset, joita näille perinteisen raamin tuottajille koituu. Asia käsitellään ja tarkoituksena on säilyttää merentakaisten alueiden romin tuotanto, ottaen huomioon sokeriruoan ja romin tuotannon merkitys. Ja siksi tässä ehdotuksessa ehdotetaan, että valmisteveroja vähennettäisiin, jotta voidaan todella kompensoida ne ylimääräiset kustannukset, joita tuottajille koituu. Annan nyt puheenvuoron veropääosaston kollegalle. Hän voi vielä tarvittaessa tähän lisätä jotakin. Kiitos. Tämä ehdotus todella hahmottelee lisäkustannukset, jotka ovat todellisuutta merentakaisissa departmenteissa. Palkkakustannukset ovat korkeampia ja, ja kun pitää soveltaa eurooppalaista lainsäädäntöä, niin se synnyttää myös lisäongelmia. On myös muitakin elementtejä markkinoinnissa, rommin markkinoinnissa, eh, kun on kyse rommista, se pullotetaan suurempiin pullokokoihin, jossa alkoholitilavuusprosenttikin on korkeampi. Tässä on kyse aina poikkeustoimenpiteistä, toimista sen takia se on perustunut artiklan 349, jonka tavoitteena on soveltaa ver- yhteisön verotuslainsäädäntöä, jotta voitaisiin todella ottaa huomioon eh, syrjäisten alueen erityispiirteet ja voitaisiin korvata ne puutteet ja esteet, jotka on mainittu nimenomaan samaisessa perussopimuksen artiklassa 349 tässä eh, minä nyt ihan yhteenvedonomaisesti puhuin tämän ehdotuksen tarkoituksesta, mutta olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Enkä tiedä, en tiedä, onko tällä jollakulla komissiolle kysyttävää, komissio kun tuossa lopussa puhuin. Herra Nikolson, no kiitos. Minä olen ymmärtänyt, että tällainen poikkeus on ollut jo vuodesta 1988 olemassa. Voinko kysyä komission virkamiehiltä, jotka nyt tästä verotuksesta vastaavat seuraavaa? Milloin tällainen päättyy vai onko kyse poikkeuksesta, joka on päättymätön? Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Voisiko komissio vastata? Yrittää vastata? Ai, uh, sorry, Mr. Still... Ai, meillä on täällä vielä kysymys. Viktor. Yksi kysymys vain. Voisimmeko käyttää ihan tavallista kieltä ja todeta, että tämä poikkeus saattaa olla jonkinlainen opt-out näille hyvin syrjäisille alueille. Näin ongelma olisi helpompi ymmärtää meille kaikille. Niin, ymmärsin, että tässä komissio yritti selittää, että meillä on erityisohjelmat syrjäisimmille alueille ja näissä otetaan huomioon juuri nuo välimatkat sekä ää, niiden vaikutukset, mutta kuuntelemme jälleen komissiota. Eli jos voisitte nyt yrittää vastata näihin kysymyksiin. The Yksi kysymyshän oli, että onko tämä poikkeus, jolla on joku määräaika, ottaen huomioon, että se nyt on jo jatkunut yli kaksikymmentä vuoden ajan, ymmärtääkseni. Eli onko se pysyvä poikkeus? Näkeekö komissio sen tällaisena vai onko se poikkeus, jolle on jotain loppua tulossa? Kasvavatko ikään kuin nämä alueet tästä ulos jonain päivänä? Olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Toimenpide on ennakoitu jatkumaan vielä seitsemän vuotta. Komissiolla on myös valtion apua suunnitteilla, alueellista valtion apua, mutta näitä pitää tarkistaa joka seitsemäs vuosi ja meille se on myös mahdollisuus joka seitsemän vuosi tarkistaa tilannetta. Totta kai tästä eteenpäin seitsemän vuoden kuluttua eihän eh, etäisyydet ole muuttuneet, mutta taloudelliset olosuhteet ovat voineet kehittyä. Eh, sen takia eh, me otamme nämä toimenpiteet käyttöön tietylle aikajaksolle, joka on rajattu ja jonka ansiosta voimme säännöllisin väliajoin tarkas, tarkistaa tilanne ja myös määrittää, mitkä ovat esteet, haitat, mitkä ovat lisäkustannukset, mahdolliset lisäkustannukset. Ja, ja on myös suunnitteilla, että ranskalaiset viranomaiset pitää tämän jakson puolivälissä tehdä meille puolivälin katsaus tai arviointi, miten tilanne on kehittynyt ja josko lisäkustannukset ovat liiallisia tai riittämättömiä. Tässä mitä, kaikki, mitä voi vastata. Kiitos. Haluaisin päättää nyt äh, tämän äh, keskustelun äh, vielä Katrin Bögerin, joka tosiaan pyytää vielä uutta puheenvuoroa. Kiitos. Minulla olisi nyt vielä komissiolle kysymys. Tietävätkö he VTOsta. Onko VTOsta mahdollisesti tulossa jotakin vetomuksia näiden tukien suhteen, joita tämä tuote kyseinen tuote nyt on saamassa, koska niin kuin Jim tuossa sanoi, niin tämähän todella vääristää kilpailua. Ja on kestänyt jo 20 vuoden ajan. Kyllähän he ovat kaukana EU-rajoilta, mutta onhan tuo liikenteen nopeus tässä tänä aikana nyt kehittynyt, eikä tuo Atlantin ylittäminen enää kovin kauan kestä. Joten nämä numerot ovat kyllä, tai luvut ovat kyllä valtavia, ja kyllä tämä vääristää kilpailua ja kauppaa. Kiitos. Voisiko komissio vastata nyt, kun ajatellaan YMPtä VTOn puitteissa, niin tämä suhde on olemassa – ja tietenkin näitä eri, tätä erityiskohtelua se on otettu kyllä siellä tavalla tai toisella huomioon. Olkaa hyvä. Kiitos. Mitä voin tähän vastata? Tällä hetkellä ei ole tullut mitään kannetta ainakaan Euroopan tuomioistuimeen, joka kuuluisi tämän tuomioistuimen tuomiovaltaan, eikä myöskään VTOlta ole tullut minkäänlaista kannetta. E, siis eihän se nyt ole mahdotonta, että meille tulisi niitä tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä minun tiedossani ei ole ainuttakaan. I don't want to say that. No en nyt ähm, halua sanoa, että tässä nyt oli ehdotus. Luis, meidän täytyisi nyt kyllä saada tämä keskustelu päätökseen. Anteeksi, vaan haluaisin esittää kysymyksen, puheenjohtaja. Tämä asetus on ollut jo 20 vuotta voimassa. Kysyn komissiolta seuraavaa. Kuinka monta vuotta syrjäisimmät alueet ovat olleet tuhansien kilometrien päässä Euroopan unionista? Aikooko komissio lähentää näitä alueita jotenkin, jos tämän toimen olisi hävittävä, koska tämä toimihan perustettiin juuri siksi, että ne ovat niin kaukana. Käsitin, että tämä nyt oli vähän tällainen äh, kevennykseksi tarkoitettu katkera kommentti. Mm, niin, kukapa tietää, ilmastonmuutos ja äh, valtamerien äh, reunat ja rannikot muuttuvat. Hmm. No, joka tapauksessa ää, emme voi olla tyytyväisiä tähän menettelyyn, mutta niin kuin erityisesti nyt brittikollegojen pitäisi tietää, niin, niin verotus on kyllä eh, ihan kansallista toimivaltaa ja meillä Euroopan parlamentissa on erittäin rajoitettu toimintamahdollisuus näissä verotuskysymyksissä. Siksi kyse on vain kuulemismenettelystä ja meidän lausunnostamme, mikä me varmaan ihan pian tähän mitään muutosta saa. Joten minä ehdottaisin kahta asiaa. Ensinnäkin ehdot ehdottaisin nyt, että, tai kysyisin, että tuetteko tätä 46 artiklaan pohjautuvaa menettelyä. Suurimmat poliittiset ryhmät ovat äh, ilmoittaneet äh, tätä tukevansa yhtäältä näin, ja toisaalta Katrin äh, Berger teki tässä ehdotuksen, että olisi varmaankin järkevää sitten seuraavalla lainsäädäntökaudella käydä asiasta keskustelua kun uusi kausi on alkanut. Eli että jos ehdottaisimme, että käytäisiin tällaista keskustelua sitten syrjäisimmistä alueista ja niiden poikkeus, oikeuksista tai kohtelusta, joten Euroopalla tietenkin on oma vastuunsa ja me voisimme käydä tosiaan tällaisen keskustelun äh, ja ottaa tässä sitten myös näiden erityiskohtelu huomioon. Ja tulevaisuudessa varmaankin äh, tämä, tai tämä voitaisiin nyt jättää sihteeristölle sinne korvan taakse ja tietenkin niille, jotka palaavat sitten tähän valiokuntaan vaalien jälkeen. Niin, että keskustelua voitaisiin tuolloin jatkaa. Mutta Nyt tosiaan menettely on se, jota ehdotin. Artikla 46. Kuka kannattaa? Mm. Kyllä minä kysyn, kuka on puolesta myös, ja sitten voin kysyä sen jälkeen, kuka on vastaan. Ja vastaan? Ei kymmentä kättä siellä kyllä nouse. Laskin juuri, että ei kymmentä ole. No niin, kiitos. Eli me toimimme artikla 46 menettelyn pohjalta ja minä puheenjohtajana tosiaan sitten tuon menettelyn tässä käynnistään. Hyvä, kiitos. Nyt tämä esityslistan kohta on käsitelty ja voimme siirtyä esityslistallamme eteenpäin. Esityslistan kohtaan yhdeksän. Kyse on Rosa Estelas Ferragutin lausunto, äh, mietintöluonnoksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos. Olemme esitelleet tässä tämän solidarisuusrahaston. Tehän tiedätte, että se perustettiin vuonna 2002. Ja tarkoituksena oli ilmaista solidaarisuutta Euroopan taholta äh, luonnonkatastrofien sattumi, sattuessa näinä vuosina. vaikeuksia on ollut rahaston täytäntöpanossa ja siksi tarvittiin nyt mietintö, jolla voitaisiin ongelmiin puuttua. Emme puutu missään näihin. Tähän soveltamisalaan kyseessä on luonnonkatastrofit ja alueelliset katastrofit. Meillä on vuodelta 2005 tästä ennakkotapaus. Yritimme muuttaa soveltamisala ja se jäi pöytälaatikkoon, joten pidämme kiinni tästä rahaston sisällöstä ja hengestä, mutta olemme tehneet muutoksia niihin kohtiin, jotka eivät toimineet tehokkaasti täytäntöönpanon osalta. Konkreettisesti viittaamme näihin alueellisiin katastrofeihin. Nykyisessä asetuksessa niiden osalta todettiin, että rahastoa voitaisiin käyttää silloin, kun ne koskisivat eh, tietyn alueen väestön enemmistöä ja kun katastrofilla olisi pitkäaikaisia merkittäviä vaikutuksia, tämä eh, toi paljon odotuksia alueille ja pyysin, pyysimme, ja komissikin on pyytänyt ja alueiden komitekin on pyytänyt selkeää summaa tähän, tai selkeää lukua. Nyt olen pyytäneet yhtä prosenttia Komissio on pyytänyt puolitoista prosenttia. Mistä on tärkeää, että alueet tietävät, voivatko ne hyötyä rahastosta vai eivät. Vakavia katastrofeja varten säilytämme samat parametrit nykyisessäkin asetuksessa. Viitataan niihin vahinkoihin, joiden, jo jotka ylittävät kynnysarvon 3000 0,6 öö, prosenttia alueellista BKT ja 3 miljardia euroa oli tuo ennätys. Sitten ennakkomaksuista komissio oli aikaisemmin näistä mahdollisuuksista puhunut, niin että voitaisiin antaa välitöntä apua. Komissio puhui 10 prosentista, niin että enintään voisi olla 30 miljoonaa. Me, kun olemme kuunnelleet alueidenkin komitea, ehdotamme 15 prosenttia ennakkomaksuissa ja enimmäismäärä olisi 40 miljoonaa. Ehdotamme myös, että voitaisiin osa rahastosta käyttää teknistä apua varten. Tämä on myös alueiden komitean pyyntö. 2 prosenttia rahaston kokonaissummasta voitaisiin tähän tarkoituksen ohjata, eikä sitä tarvitsisi käyttää ainoastaan infrastruktuurin korjaamiseen, vaan voitaisiin myös infrastruktuureja siirtää. Komissio ehdottaa 10 viikkoa määräajaksi. Me ehdotamme, että se pidennettäisiin 15 viikkoa. Katastrofin jälkeen näin annetaan se vähän enemmän aikaa. Ja tällä hetkellä täytäntöpanoaika on puolitoista vuotta. Me ehdotamme, ei kun nyt on yksi vuosi, me ehdotamme yhtä vuotta. Ja täytäntöpano 18 kuukautta. Sitten toinen ehdotus NUTS 2 alueisiin tätä voitaisiin hyödyntää, mutta myös NUTS 3 alueisiin, mikäli, mikäli tämä katastrofi koskee 800 000 asukasta, joka on NUTS 2 raja. Kreikan pysyvän edustajan, edustajan kanssa olen keskustellut näistä määräajoista. Olisi hyvä vielä tätä syventää. Ja jos tämä menee trilogeihin, niin tästä olisi hyvä olen yhtä mieltä alueiden komitean kanssa olen myös keskustellut ja suurin, suurimmaksi osaksi ollaan samoilla linjoilla. Ja olen voinut ottamaan vastaamaan tarkistuksia, joilla voidaan parantaa tekstiä. Tarkoituksena kuitenkin niin, että ei muutettaisi rahaston tavoitteita. Meillähän on leikkauksia, miljardista on päädytty puoleen miljardiin ja yhä enemmän pyyntöjä kuitenkin tulee. Loppujen lopuksi kuitenkin rahaa tässä määrää ja olisi kuitenkin täytäntöönpanoa parannettava ja puututtava sellaisiin asioihin, jotka ovat tähän mennessä olleet vaikeuksia ja jotka ovat herättäneet turhia toivoja. Eh, Kiitokset, Roossa. Sitten meillä on Pavel Branda alueiden komiteasta, heidän esittelijänsä, ja hän saa nyt puheenvuoron pari minuuttia. Olkaa hyvä. Dobrý den, paní předsedkyně, vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za pozvání. Kiitoksia. Jednání vaši, vaši, vašeho výboru. Kiitoksia kutsusta tähän valiokuntaan. Haluaisin Auden komitean nimissä kiittää yhteistyöstä ja haluaisin kiittää esittelijää ja Rova Esteras käytti puheenvuoron täysistunnossa ja keskustelimme tästä kuusi kahdeksasta ehdotuksesta, joista esittelijä puhui, on huomioitu lausunnossamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että solidaarisuusrahastolla on vaikutuksia kaupunkeihin ja alueisiin. Siksi todella pohjana on todellisuus. Minä tulen alueelta ja kaupungista, joka on ollut tulvien kourissa. Se on Tsekin, Puolan ja Saksan rajalla. Saimme vuonna 2010 varoja tästä rahastosta ja meillä on näin ollen kokemusta ehdotuksen alasta. Arova Estaras viittasi tiettyihin asioihin tässä. Olemme yhtä mieltä melkein kaikista asioista. Yksi ehdotus on kuitenkin jäänyt tästä mietinnöstä pois. Ja se koskee sitä, että pienennet käytettäisiin tätä prosenttimäärää puolestatoista prosentista prosenttiin koskien tätä alueellista BKT ja kynnysarvoa. Tietyt alueet ovat saaneet apua tällä välin. Me haluaisimme voida huomioida myös rajat ylittävät luonnonkatastrofit. Ja olemme ehdottaneet, että NUTS kolme alueet, jotka sijaitsevat raja-alueilla, kattavat eri maita, ymmärrettäisiin yhtenä alueena ja ne voisivat saada solidarisuusrahastosta tukea, jotta ne ylittäisivät. Jotta, eli mentäisiin siis pidemmälle eikä huomioitaisi ainoastaan kansallisten rajojen sisällä olevia alueita. Lisäksi olisi huomioitava eurooppalainen lisäarvo. Sen pitäisi olla kansalaisille selvä. Rajat ylittävissä tapauksissa tämä lisäarvo näkyisi hyvin. Olisi mukavaa, jos tämä tarki- voitaisiin huomioida kun omalla alueellani on ollut tulvia, niin joet esimerkiksi ovat sellaisia, jotka voivat mennä Saksankin asti ja olisikin pohdittava, kuinka pian tämä sama tulva koskee sitten Saksaa. Meidän olisi todella käsiteltävä näitä rajat alueita ikään kuin euroalueina. Tämä oli tärkein pyyntömme, että tämä muutos huomioitaisiin. Olemme oikein tyytyväisiä, jos näin voidaan tehdä. Suuret kiitokset yhteistyöstä ja mahdollisuudesta puhua täällä. Voimme jatkaa tulevaisuudessakin yhteistyötä. Kiitoksia. Very much, Mr. Band. Kiitos oikein paljon, herra Panda. Ja nyt äh, meillä ensin varjoesittelijät Kerstin äh, Westfalen ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Kyllä, solidarisuusrahasto on minun mielestäni yksi tärkeimpiä välineitä, joita Euroopan unionilla on käytössä katastrofitilanteissa niin, että voidaan reagoida nopeasti. Lisäksi pidän tätä välineenä, jolla Eurooppa voi osoittaa solidaarisuutta, todellista solidaarisuutta kärsineille alueille ja kunnille. Mielestäni vielä enemmän kuin rakennerahasto, josta juuri olemme neuvotelleet. Sosiaalirahasto osoittaa ihmisille ihan siellä paikan päällä EUn avun ja tuen. Itse mainitsitte äsken vuoden 2012 tulvat Äh, Itävalta, Saksa, Tsekki ovat tästä äh, avusta hyötyneet. Itsekin tulen tällaiselta alueelta. Ja on hyvä, että näitä sääntöjä nyt uudelleen tarkastellaan tavalla, jota kollega tuossa kuvaili ja tekin. Nämä byrokraattiset menettelyt nimittäin ovat liian hankalia ja usein määräajat yhtäältä katastrofin tapaa tapahtumisen ja toisaalta sitten avun saapumisen välillä ovat aivan liian pitkiä ja sitten nämä kärsineet alueet mielestäni ihan perustellusti voivat pyytää nopeampaa ja joustavampaa apua, koska EU täytyy myös voida osoittaa, että apu tulee epäbyrokraattisesti ja nopeasti sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Mielestäni komission ehdotus, alkuperäinen ehdotus on oikein hyvä. Siinä on erittäin selkeät määritelmät yhtäältä. Ja sitten toisaalta on helpotettu tuen hakijoiden, avun hakijoiden toimi, toimia. Myös tuo etumaksukysymys on, mielestä, kysymys on mielestäni oikein hyvä. Ja mietin, mietintöluonnos, jonka käännösversiotkin ovat viime perjantaista olleet käytettävissämme oikein hyvällä tavalla. Kaikki nämä asian tärkeimmät ulottuvuudet tässä mainitsee. Se, mitä Roosa sanoi, pitää täysin paikkansa. Juuri näihin asioihin meidän on puututtava. Ja lopuksi toteaisin vielä, että on oikein hyvä, että tammikuussa itse asiassa järjestämme kuulemistilaisuuden solidarisuusrahastosta, koska tuolloin voimme todella kuulla porvestareita tai äh, muita ihmisiä, jotka todella käytännössä äh, tietävät solidarisuusrahaston toiminnasta. Ja todella olen oikein tyytyväinen tähän äh, tähän äh, kuulemistilaisuuden järjestämiseen. Kiitoksia. Kiitos Iva, se ei ole täällä, joten Nikos. Neither, so we don't have any... Ei, muita varjoesittelijöitä ei olekaan näköjään paikalla, mutta Elisabeth, puhutko sinä vihreiden nimissä? Um, yeah. I, I... Puhun. Puhun kollegani Nikosin puolesta, joka on meidän varjoesittelijämme ja kreikkalaisena aivan ymmärrettävästi usein on joutunut tällaisen tilaisuuteen, että katastrofirahasto on tarvittu ja on koko joukko alueita, alueita, jotka eivät edes pysty tähän mitenkään ennalta ikään kuin valmistautumaan. Se, mitä Romaniassa tapahtui, mitä sieltä Karpaateilta tuli alas, ei ehkä on totuttu siihen, totuttu siihen että että keväällä voi olla hiukan vesi korkealla, mutta kuinka paha tilanne tuolloin Romaniassa oli, niin sehän oli täysin ennakoimatonta. Ja komission jäsen Barnier tuolloin, kun tulvavesi vuonna 2002 nousi hyvin monilla alueilla, muun muassa minun syntymäkaupungissani Dresdenissä, valtavan korkealle, niin tuolloinhan todettiin, että ennaltaehkäisy on kaikkein tärkeintä. Muistan Banierin puheen tuolloin oikein hyvin. Hän mainitsi varmasti tuon ennaltaehkäisyn ainakin kymmenen kertaa ja Euroopan parlamentti nousi seisomaan ja osoitti suosiotaan. Eli tuolloin oltiin täysin vakuuttuneita tästä. Ja ainakin niin kauan kuin Barnier oli aluekehityskomissaari, hän todella toimi sen puolesta, että tämä uusi väline toimisi juuri myös osittain ennaltaehkäisten tukisi investointeja, ettei aina jouduta vaan sitten pelastamaan sieltä katastrofin kourista alueita, vaan että mietitään, että miten voidaan rakentaa sellaisia patoja, jotka eivät murru. Ja kyllähän me kaikki tiedämme, kuinka traagista, äh, traagisia esimerkiksi tulvat ovat ihmisille, jotka sitten menettävät kaiken. Mutta tuo tuon osan nyt esittelijä on poistanut ja tämä on mielestämme aivan väärin ja me teemme kaikkemme sen säilyttämiseksi. Kiitos. Thank you, Luis Alves. Kiitoksia sitten Luis Alves. presidente. de Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella rouva Ferragutia mietinnöstä ja sanoa, että EUn solidaarisuusrahasto perustettiin vuonna 2002 vastaamaan luonnonkatastrofista syntyviin tarpeisiin alueilla, valtioissa, koska katastrofit tekevät suurta vahinkoa. Ja se edellyttää tietysti EUlta solidaarisuusapua. Se tilanne on vaikea väestölle. Joskus vahingot ovat niin sitä luokkaa, että Mm, jokapäiväiset elintoiminnat, talouden toiminta järkkyy ja vaikeutuu. Väestö tarvitsee suuressa määrin EUn apua tuollaisissa tilanteissa. Tilanne on kehittynyt ja parantunut, kun halutaan parantaa reaktiovalmiutta rahasto pystyy tarjoamaan paremmin ja enemmän alueille mahdollisuuksia selvitä tilanteesta, kun katastrofi on koetellut alueita, mutta meidän pitää antaa aivan erityishuolta, erityistuke, anteeksi, erityistukea. Siitähän puhuttiin jo vuonna 2002. Pitää antaa erityistukea e- saarialueille, eristäytyneille alueille, joka on siis sopusoinnussa artiklan 2 kanssa. Meidän pitää myös ottaa huomioon näiden alueiden haavoittuvuus luonnonkatastrofien edessä saaristot ovat siinä tilanteessa, että joskus siellä hyvinkin aivan pienet, väestömäärältään pienet saaret joutuvat rankkoihin tilanteisiin ja meillä ei ole meillä ole näiltä saarilta tuota BKT-prosenttilukua saatavilla ja silloin yhteiskunnallinen ja taloudellinen toiminta toiminnan uudelleenkäynnistäminen on vaikeata ja normaalitilanteeseen pääseminen taloudellisesti on erittäin vaikeaa, jos ajatellaan infrastruktuuria, satamia, lentokenttiä, maantieverkostoa. Meidän pitää, me jo usein törmäämme erittäin vaikeisiin tilanteisiin ja tätä puolitoista prosenttia pitää laskea yhteen prosenttiin, jotta EU pystyisi olla solidaarinen ja jotta sen solidaarisuus tuntuisi myös väestössä silloin, kun ne joutuvat luonnonkatastrofien kaltoinkohtelemaksi. Meidän pitäisi myös pystyä ennakoimaan infrastruktuurien siirtäminen silloin, kun ne ovat vahingoittuneet tai miten me voimme ennakoida myös korvauksia tulevia katastrofeja ajatellen. Vlasak. Kiitoksia ja sitten Otsu Vlasak. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Pitäisin nyt ehkä kiinni siitä, että tuo solidaarisuusrahasto, vaikka ei olekaan toiminut vielä pitkään, toimii erinomaisesti. Haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä. Hän on tässä työssään äh, tehnyt ähm, oikein hyvää työtä siinä mielessä, että hän lähestyy asiaa monelta kannalta ja hän on ottanut huomioon myös alueiden komitean Pavel Brandan huomiot. Erittäin hyvä esimerkki molempien toimielinten hyvästä yhteistyöstä. Äh, meillähän on yhteistyösopimus näiden toimielinten välillä ja oikein hienoa, että äh, nyt otetaan nämä näitä kokemuksia huomioon, koska alueiden komiteassahan mm, toimii muun muassa monia pormestareita, jotka todella tietävät tästä käytännön työstä näissä katastrofitilanteissa omissa kaupungeissa. Nyt ehkä nostaisin esiin pari seikkaa, joita pidän tärkeinä. Ensinnäkin eh, kun ajatellaan mahdollisuutta siirtää kärsinyt infrastruktuuri eh, toiselle alueelle, joka ei ole kärsinyt. Ja tässä nostaisin esiin mahdollisuuden aluesuunnittelun huomioon ottamisesta. Tämä on hyvin tärkeää. Ja samoin sitten nuo määräajat, niitä täytyisi kyllä mielestäni pidentää, koska aina ei välttämättä onnistuta siinä, että avustajat saadaan nopeasti paikalle ja tähän tarvitaan lisää aikaa. Ja myös tuo etumaksu on hyvin, hyvin tärkeä ehdotus. Kiitos vielä kerran. Haluan kiittää molempia kollegoita, niin meidän esittelijäämme kuin myös herra Brandaakin, AKn esittelijää. Victor, Bost- Victor Bostinaru. Doamna președintă, distinși colegi, salutând... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen oikein iloinen tästä mietinnöstä ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää se on. Haluaisin kiittää kollegaani, joka on kiinnittänyt huomioon, kuinka siihen, kuinka tärkeä tämä keskustelu on. Ja nyt haluaisin puhua kolmesta näkökohdasta. Ennaltaehkäisy on tietenkin kaikkein tärkeintä. Olkoon sitten kyseessä merkittävämmät katastrofit, tulvat tai maanjäristykset. Tai jos keskustellaan sen tyyppi toisen tyyppisistä ilmiöistä, jotka kuitenkin saattavat johtaa merkittäviin katastrofeihin. Olen tyytyväinen siitä, että ajakoiran asetusta laatiessa otettiin selkeästi mukaan investointin tavoitteeksi tämä mahdollisuus toteuttaa hankkeita, joilla luodaan tarpeellinen infrastruktuuri, jotta voidaan torjua luonnonkatastrofeja. On tärkeää, että perustetaan alueellisia tai alueiden välisiä keskuksia – joiden välityksellä voidaan käyttää resursseja tehokkaasti ja joustavasti riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa katastrofi on tapahtunut. On tärkeää, että meillä on tällaiset infrastruktuurit käytettävissä aina ja että niitä voidaan kriittisellä hetkellä sitten niitä voidaan käyttää. Jos tilanteeseen puuttuminen tapahtuu liian myöhään, se vain lisää vahinkoja. Sitten mielestäni hyvin tärkeä seikka koskee sitä, että käytetään logistisia resursseja kunnolla. Puhuin näistä alueellisista keskuksista. Niiden olisi toimittava nopean vastauksen mekanismeina katastrofien tapahtuessa. Ja ainakin tulvien osalta tarvitaan alueellisia keskuksia näillä suurilla valuma-alueilla, kun tulvia sattuu tapahtuu Saksassa, Tsekin tasavallassa tai Puolassa. Unkari, Romania ja Serbiakin voivat tarvita apua. Jos meillä on tällaisia alueellisia keskuksia, jotka on perustettu valumaloiden mukaan, niin voitaisiin säästää resursseja ja tehostaa niiden käyttöä ja tehostaa myös toimia. Solidarisuus rahasto on nyt ajateltu toimivan katastrofin jälkeen eikä ennaltaehkäisyä varten, mutta kun otetaan huomioon radikaalit sääolokehitykset, on ollut äärimmäisiä olosuhteita, jotka ovat aiheuttaneet katastrofaalisia tulvia Saksassa ja sitten Saksa, Ranska tai Iso- Iso-Britannia, jotka ovat hyvin kehittyneitä maita ja joilla on merkittäviä mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen. Jos näilläkin mailla on vaikeuksia, niin onhan se aivan selvää, että Keski- euroopan maihin nämä sääolot voivat iskeä todella vakavalla tavalla. Solidarisuusrahasto on meidän vastauksemme näihin ongelmiin, mutta olisi huomioitava myös investointi- ja rakannerahastojen käyttö, jotta voitaisiin luoda riittävät puitteet, että olisi infrastruktuuria, logistiikkaa ja koordinaatiota riittävästi Euroopan unionin tasolla. Espanjan metsäpaloissa, Kreikan metsäpaloissa useimmiten alueen ja valtion toimintakyky on heikko, koska usein kyseessä ovat laajat alueet ja aika kuluu nopeasti. Jos olisi tällaisia alueellisia keskuksia, jotka yhdistäisivät resurssit, niin silloin tarvittaessa voitaisiin toimia tehokkaammin. Tarvitsemme myös strategian, jotta voidaan parantaa Euroopan tason koordinaatiota, mutta myös jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota ja erityisesti alueiden välistä äh, koordinaatiota. Puhuin näistä valumaltaista jo. Minulla on sellainen hytin, että tätä rahastoa voitaisiin voitaisiin käyttää. Tätähän voidaan käyttää että ma- maanjärjestysten jälkeen omassa maassani Bulgariassa ja Iberian nimimaalla on tällaisia. Usein meidän olisi otettava huomioon ne erityisolosuhteet, joita liittyy esimerkiksi maanjäristyksen tyyppisiin tilanteisiin niin, että vahingot ja ihmishenkien menetykset olisivat mahdollisimman pieniä. Tarvitaan strategista suunnittelua, se on hyvin tärkeää. Näin voidaan teho, tehostaa resurssien käyttöä. Olen tyytyväinen tähän mietintöön ja olen täysin käytettävissä ja voin tehdä mielelläni yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Colleagues, we still have a long list. Kiitos. Meillä on aika pitkä puhuja lista täällä vielä, mutta on enää 5-7 minuuttia enää aikaa, joten puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Uh, Kiitos rouva puheenjohtaja, ihan lyhyesti ja nopeasti. Noudattaaksemme ne haluan onnitella edustaja Ferragutia mietinnöstä. Se on hyvä pohja lähteä jatkamaan työtä tarkistusten suhteen. Olen aika pitkälti samaa mieltä tai hyvinkin samaa mieltä kollega Luishin kanssa ilmasto muuttuu koko ajan ja solidaarisuusrahasto ei kyllä kehity sen mukana. Jo vuodesta 2005 lähtien on käytetty varoja. Nyt olemme vuodessa 2013 ja nyt päinvastoin kuin mitä muut sanovat täällä, niin solidaarisuusrahastohan on periaatteessa rahasto, jonka pitää solidaarisesti toimia, jonka avulla voimme osoittaa ihmisille tilanteen ollessa päällä, että voimme auttaa heitä, mutta me olemme kyllä aika usein toimineet ihan päinvastoin. Suurin haaste onkin siinä, että ei vain enää voi sietää sitä, kestää sitä tilannetta. EU, EU reagoi nopeasti, kun jossakin kolmannessa maassa tapahtuu luonnonkatastrofi. Melkein samanaikaisesti apua toimitetaan perille, kun meillä sitten samanaikaisesti meidän rajojemme sisällä luonnonkatastrofi odottaa apua. Niin, te tiedätte kuinka kauan on jouduttu joskus odottamaan. Meillä on kaksi katastrofitilannetta, esimerkkiä vuodelta 2010 luokiteltiin suuren luokan katastrofiksi, eli se vastasi 0,6 prosentin kriteeriin, eli 0,6 prosenttia alueen BKTstä, eli yli miljardi euroa olisi pitänyt antaa, se oli poikkeuksellinen sääolosuhte, poikkeukset sääolosuhteet vallitsevat ja kuuden tunnin aikana tuhoutui seitsemän vuoden kohesiopolitiikan työ, eli jolloin me saamme 1,8 miljardia euroa. Eli tänä päivänä tilanne on sen laatuinen, että meidän pitää saada rahasto toimimaan joustavammin. Muus, muutoin paikan päällä ihmiset eivät todellakaan ymmärrä, miksi me emme auta heitä nopeasti, e, miksi emme kykene auttamaan heitä. Meillä on aikamoinen haaste, vakavanlaatuinen haaste edessämme. Se edellyttää päämäärätietoisuutta ja päätöksiä. Tämä pitää tehdä tämän mietinnön tiimoilta. Kiitoksia. Ja sitten Karin Kainenpa. Sydämelliset kiitokset. Tässä itse asiassa Victoriokin melkein kaiken sen, mitä itse halusin sanoa. Kyllä me aika onnekkaita olemme, kun meillä tämä solidaarisuusrahasto on itävaltalaisena haluan esittää erityiskiitokset, koska viime Strasburgin täysistunnossahan sovittiin 21,6 miljoonasta eurosta tukea Itävallalle juuri tulvien vuoksi. Kun me käymme keskustelua solidarisuusrahastosta, meidän täytyy aina muistaa korostaa, mitä varten solidarisuusrahasto on olemassa, ettei herätetä turhaa toivoa. Kyse on siis sellaisista vahingoista, joita, ei voi, joita vastaan ei voi ottaa vakuutusta. Ainakin Itävallassa nimittäin tämä on muutaman kerran kyllä ymmärretty vähän väärinkin. Ja rahaston tehtävä minun mielestäni liittyy erityisesti näihin täysin ennakoimattomiin katastrofeihin ja Mm, samallahan äh, meillä on myös tuo äh, turvadirektiivi, äh, jonka puitteissa kaikki hallintosuunnitelmat tulisi itse asiassa saattaa ajan tasalle tämän vuoden loppuun mennessä ja nyt todella myös sitten täytäntöön panna mahdollisimman pian. Tämä on jäsenvaltioiden vastuulla. Näin juuri voidaan toteuttaa kaikki mahdolliset ennaltaehkäisevät toimet niin, ettei tulva vaan siirry alueelta toiselle, vaan että todella asiat on äh, hoidettu yhdessä yhdessä rintamassa. Se, mitä Viktor ja jotkut muutkin täällä sanoivat liittyen äh, ennaltaehkäiseviin toimiin, äh, koskee ennen kaikkea rakennerahastoa ja meidän täytyy ajatella aluesuunnittelua ylipäätään ja maataloutta myös, koska on esimerkiksi mahdollisuuksia parantaa maaperän veden imukykyä. Ja meillä saksaksi sanotaan, että nopea apu on kaksinkertainen apu ja todella tämä pitäisi myös muistaa, että siellä missä apua tarvitaan, se on saatava mahdollisimman nopeasti ja vähän byrokratialla. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Ankurakis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämän kaltainen aihe tai koko joukon kysymyksiä, jotka tietysti liittyvät katastrofeihin. Minä haluan puhua ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja korostaa sitä, että Kreikassa meillä on kolmen tyyppisiä ongelmia. Meillä on maanjäristyksiä, tulvia ja metsäpaloja. Tuntuu siltä, että on paljon luonnonkatastrofeja, joita voitaisiin välttää jos me ennaltaehkäisevä toimi olisi toteutettu asianmukaisesti, kun katastrofit tapahtuvat, niin useat vahingot ovat joskus kor- sen sorttisia, että niitä ei vaan voi korjata. Meillä pitäisi olla ihan perusturvatoimet maanjäristyksiä ajatellen, me, jolla voimme siis saattaa ihan minimiin maanjäristyksen aiheuttamat vauriot, jos ennaltaehkäisevät toimet ovat asianmukaiset. Meillä äh, on liian vähän tehty, äh, jotta vahvistettaisiin vanhojen rakennusten perustoja, perusrakennelmia. Se maksaa äh, uusien rakentaminen maksaa vähemmän kuin vanhojen korjaaminen tulvista on usein nähty se, että tulvan syy on usein infrastruktuurin puuttuminen tai soveliaan infrastruktuurin puuttuminen. Kreikassa meillä on satoja tuhansia vesivirtauksia, eh, joita on kanalisoitu. Meillä on eh, valtavia sateita, tulvat ovat olleet merkittäviä ja joet ovat tulvineet yliäyräiden. Miten te voitte hennakoida jonkun luonnon veden virtaamaa tai sen käyttäytymistä? Mutta kohesio rahasto ei kai ylläty, jos kritisoin tässä nyt sitä ja tämän rahaston toimintaa metsäpalot ovat sitten, tulipalot ovat ö, ilmiö, jotka usein koettelevat rajusti Kreikan maaperää, Espanja ja Portugali kokevat saman ilmiön, saman ongelman. Mutta ongelma on siinä, että tässäkin harjoitetaan tiettyä taloudellista logiikkaa ei ole riittävästi suojattuja alueita näillä metsäisillä alueilla, joissa tulipalot riehuvat. Tässäkin on siis kyse jälleen kerran minimiinfrastruktuurista, joka loistaa poissaolollaan. Tässä, jos halutaan sulauttaa yhteen monia julkisia palveluja, niin varmasti ymmärtänette, että esimerkiksi palomiesten esimerkiksi on erittäin vaikea tehdä työtä olosuhteissa, joita Troika esimerkiksi peräänkuuluttaa. Näistä ongelmista voi tulla vieläkin hankalampia ja polttavimpia, kun lähdetään, lähdet, lähdetään vähentämään henkilöstön määrää. Kyossaarella oli äskettäin merkittävä metsäpalo ja Kreetallakin on kärsitty metsäpalosta, mutta Kyoksella koko ö, saari joutui kärsimään. Sellulosa puun tuotannosta. Mm. Satakaksikymmentä 120 000 olivipuuta paloivat tuhkaksi Kreetalla viimeisemmässä metsäpalossa. Mutta näissä kahdessa tapauksessa ei saatu minkäänlaisia korvauksia, koska asianosaisille sanottiin, että ei ollut olemassa infrastruktuuria, joka olisi merkittävästi tuhoutunut tai vaurioitunut näissä metsäpaloissa. Monet kotitaloudet joutuivat vuosiksi täysin turvattomaan tilaan näiden metsäpalojen jälkeen. Thank you. I would like to ask... Kiitos. Nyt kysyisin komissiota Johannes, haluatko sanoa jotakin ihan lyhyesti, sitten meillä on vielä esittelijän puheenvuoro lopuksi. No kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluamme todella kiittää tämän valiokunnan esittelijää tästä yleisestä tuesta, jota hän on ilmaissut tekstissään solidarisuusrahasta muuttoehdotuksiimme liittyen. Ehkäpä nyt voisin esittää huomioita liittyen täällä keskustelussa tänään kuultuihin ehdotuksiin, jotka toki osittain myös sisältyvät tähän mietintöluonnokseenkin. Ensinnäkin tuo viimeinen asia, joka tässä nyt mm, lukuisissa puheenvuoroissa tuli esiin, ennaltaehkäiseminen. Ei kukaan varmaankaan ole tästä eri mieltä. Komissio nyt on täysin samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäisy nyt on kaikkein tärkeintä. Se on äh, paljon tärkeämpää äh, ja tehokkaampaa kuin äh, itse katastrofivalmius valmius sitten. Ja komissio on tässä viime vuosina todella pyrkinyt keskittymään tähän ennaltaehkäisyyn. Meillä on näitä laajoja turvatoimia ja mekanismeja ja sitten kohesio välineiden puitteissa nyt päättyvällä kaudella yli 7 miljardia euroa on annettu käyttöön juuri näitä ennaltaehkäiseviä toimia varten ja uudella rahoituskaudella tulee miljardeja käyttöön näitä älykkäitä ennaltaehkäiseviä toimia varten. En tiedä, onko totta että yksi euro, joka investoidaan ennaltaehkäisyyn, säästää viisi euroa sitten katastrofin jälkeenhoitamisessa, mutta kyllä se joka tapauksessa erittäin hyödyllistä on. Mutta älkäämme nyt laittako kaikkia taakkaa solidaarisuusrahaston harteille, koska solidaarisuusrahasto perustettiin vastaamaan niihin tapauksiin, joissa katastrofi on päässyt tapahtumaan huolimatta kaikista näistä ennaltaehkäisevistä toimista ja huolimatta kaikista niistä toimista, joita on tehty, jotta katastrofeilta vältyttäisiin. Nyt kysymys on sitten se, että mitä voidaan tehdä, kun resurssit ovat rajalliset. Ja te tietänette, että päätöksessä monivuotisesta rahoituskehyksestä solidarisuusrahastorahoitusta leikattiin miljardista vähän yli 500 miljoonaa vuodessa. Eli tässä meillä on todella tiukat rajat, joiden puitteissa tätä työtä voimme tehdä ja hyvin rajalliset resurssit, jotka meillä on käytettävissämme. Ja tämä tietenkin hankaloittaa asiaa siinä mielessä, että kun halutaan laajentaa tätä soveltamisalaa vaikkapa pienempiin katastrofeihin, niin kaikki tällaiset laajennuspyrkimykset ovat aika hankalia. Me olemme hiukan epäröiviä. Komissio pyrkii olemaan budjettineutraali ehdotuksessaan eikä pyrkinyt todellakaan laajentamaan tätä soveltamisalaa rahaston suhteen, semminkin kun ajattelimme, että voimme sitten saada neuvostolta hyväksynnän, koska neuvosto aina on hyvin vastahakoinen, kun ehdotamme yhtään mitään, mikä saattaa johtaa menolisäyksiin. Rova Esterasin mietintöluonnoksessa on joukko elementtejä, joiden kohdalla en ole ihan varma, että osuvatko ne nyt tässä tarkoitettuun maaliin kun äh, olemme tehneet ehdotuksen tästä äh, muutoksesta. Täällä on muun muassa otettu uudelleen käyttöön tämä, nämä niin kutsutut pehmeät kriteerit. Meillä on nyky rahastossa hiukan liikaa tulkinnan varaa ja tämä on aiheuttanut meille ongelmia. Ja jos me nyt otamme mukaan uusia äh, korjaavia toimia tämän BKT-luvun lisäksi, niin se tekee kyllä ehkä tämän rahaston panosta jälleen hankalampaa. Ja juuri tämän välttäminen oli meillä tarkoituksena, kun tämän alkuperäisen ehdotuksen teimme. Ehdotuksessa ovat nämä NUTS kolme alueet viitteenä. En ole ihan varma, että ymmärsinkö tämän ehdotuksen aivan oikein. Me siis ehdotamme, että viite BKT-viitteen tulisi olla NUTS 2 tason, mutta luonnollisesti pienemmät alueet, jotka näiden NUTS 2 alueiden sisällä kärsivät, ovat tukikelpoisia nekin, ovatpa ne sitten liitoksissa toisiinsa vai eivät, ja ovatpa ne sitten yhdessä tai kahdessa tai useammassa mm, NUTS 2 alueessa näiden sisällä. Mutta se, että nyt nämä NUTS kolmoset otettaisiin tuohon Eh, mukaan viitekehykseen, niin se itse asiassa voisi rajoittaa tämän solidarisuusrahaston täytäntöönpanoa. Eh, syrjäisimmät alueet, nehän ovat kaikki NUTS 2 alueita, eli ne katettaisiin. Ja nykyasetuksessa on määräys, jossa korostetaan erityisesti syrjäisimpiä alueita juuri eh, siksi, että alueellisten katastrofien kriteerit ovat näitä niin kutsuttuja pehmeitä kriteereitä, kuten nämä sosioekonomiset vaikutukset, katastrofin vaikutukset, mutta nyt me otamme tässä käyttöön tämän PKT-tason. Enkä minä ymmärrä, että miten tämä voitaisiin yhdistää siihen, että erityisesti kiinnitettäisiin huomiota syrjäisimpiin alueisiin, paitsi tietenkin jos päätetään, että syrjäisimpien alueiden äh, kynnysarvon tulisi olla alempi. Ja Se, että lisättäisiin etumaksun osuutta, varmasti on asia, josta voidaan keskustella ja voisi olla hyvin hyödyllistäkin, ihan niin kuin Samoin hyödyllistä voisi olla tämän täytäntöönpanokauden pidentäminen 12-18 kuukauteen. Toisaalta jos sitten tätä hakuaikaa pidennetään äh, nykyisestä 10 viikosta 15 viikkoon tulevaisuudessa, niin tämähän itse asiassa äh, toimisi juuri päinvastoin kuin mitä me pyrimme, kun me haluamme nopeuttaa maksuja. Jos me pidennämme tätä 15 viikkoon, niin sitten hän äh, tässä menisi ainakin yli kolme kuukautta ennen kuin saamme edes hakemuksia. Enkä ole ihan varma siitä, että tämä nyt olisi tavoitteellista tai hyödyllistä tässä vaiheessa olemme tietoisia sitä, että kymmenen viikkoa on suhteellisen lyhyt aika alueille, mutta me olemme aina hyväksyneet sitten vielä lisätietojen meille toimittamisen ja hakemusten päivittämisen myös tuon määräajan jälkeen, joten me olemme toimineet joustavasti ja toivoisimme voimamme näin tehdä jatkossakin sen sijaan, että pidennettäisiin tuota hakuaikaa tai hakemusten jättöaikaa. Solidaarisuusrahasto perustettaessa luotiin vastaamaan jäsenvaltioiden pyyntöihin. Jäsenvaltiot ovat tässä siis se viitekehyksenä, eivät alueet tai vaikkapa rajat ylittävät alueet. Eli tämä rahasto on suunniteltu vastaamaan jäsenvaltioiden pyyntöön, jos niillä on hankaluuksia katastrofin hoitamisessa. Ja jos me nyt otamme käyttöön myös sellaisen äh, mahdollisuuden, että äh, hakemuksia voitaisiin äh, esittää alueiden yhteistyössä yli valtion rajojen, niin en tiedä, miten tämä olisi käytännössä mahdollista, koska nämä meidän kynnysarvomme liittyvät juuri jäsenvaltioiden tilanteeseen ja tämä ei kyllä nyt oikein sitten varmaankaan toimisi. Ainakaan meidän ajattelemallamme tai tarkoittamallamme tavalla. Ja puoli minuuttia vielä eikä enempää. Juu, puheenjohtaja, päätän tähän. Kiitos. Ymmärsin, että tässä nyt vielä herra Brander halusi sanoa jonkun sanan ja sitten hänen jälkeensä tietenkin Rossa. Děkuji. Já jsem eh, ve svém eh, původním vystoupení byl velmi stručný. Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Ennaltaehkäisystä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa ja komission kanssa siitä, että on tärkeää ryhtyä toimeen ennaltaehkäisyn osalta luonnonkatastrofien asiassa. Tämä on aivan välttämätöntä. Mutta se, että otetaan mukaan tietoa resurssien käytöstä, tästä saattaa olla lisää hallinnollista taakkaa avunpyyntäjälle ja siitä voi tulla ongelmia siinä vaiheessa, kun pyyntöjä laaditaan. Nyt puhutaan kymmenestä viikosta. Ja tähän liittyy tietenkin katastrofin jälkeen kaikenlaisia pelastustoimenpiteitä, jos sitten olisi käytettävää aikaa näihin ennaltaehkäisyyn toimien kertamiseen, niin siihen menee, se on aika, aika monen taakka. Lyhyt kuvaus riittäisi. Ja sitten lisätietoja koskien ennaltaehkäisyä. Tämä voitaisiin ottaa tähän lopulliseen kertomukseen. Tätä olemme ehdottaneet, mutta tässähän on ajasta kysymys tietoa annetaan eri vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa vähän tietoa, ennakkotietoa ja sitten myöhemmin lopullinen kertomus. Rosa. Kiitos kun puhuitte lyhyesti ja sitten Rosa. Sim. <clears throat> Kiitoksia. Ennaltaehkäisy on tietenkin prioriteetti. Kun Elisabeth totesi, että olemme poistaneet artiklasta 4 kohdasta F tämän, tämän kohdan F, niin se oli aivan alueiden komitean esittelijän edustajan linjoilla. Eli kun ensimmäisessä vaiheessa äh, haetaan, niin siinä on tällainen yleisluontoisempi selvitys ennaltaehkäisystä ja sitten yksityiskohtaisemmat äh, tiedot myöhemmin annetaan. Eli emme siis missään vaiheessa äh, sulje pois tätä ennaltaehkäisykertomusta, mutta tarjotaan mahdollisuutta, että siinä mukaan, että sitä voidaan kertoa tarkemmin sitten, kun lopullinen kertomus ehdotetaan. Me todella ehdotamme 1 prosenttia alueellisia katastrofeja varten 1 prosenttia alueellista BKTstä. Tämä yhdistettiin sosiotaloudellisiin kriteereihin, jotta tietyn laajuiset katastrofit eivät jäisi ulkopuolelle, mutta tämä varmasti menee trilogiin. Komissio ehdottaa puolitoista prosenttia, me yhtä prosenttia ja sitten täydentäviä kriteerejä. Tärkeää on kuitenkin, että mahdollisimman pian päästään sopimukseen. Sitten NUTS kolme alueesta ehdotamme, että äh, ehdotamme tätä alueiden komitean linjaa, eli laskettaisiin yhteen nämä eri tekijät, ja jos päästään NUTS 2 tasolle, niin sitten se kelpaisi. On totta, että tätä on vielä käsiteltävä. Aloitin niin komiteassakin, olen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että jollakin tavalla on varna, että solidarisuusrahasto vesitetään syrjäisimmistä alueista. Tätäkin on jatkuvasti pyydetty. Kaikissa mietinnöissä on pyydetty erikoiskohtelua näille alueille ja sitä olisi vähän pohdittava. On katsottava, kuinka tämä yksi prosentti soveltuu syrjäisiin alueisiin. Varmaankin komissio on oikeassa ja olisi pohdittava, kuinka tätä kohtelua olisi käsiteltävä, mutta luulenpa, että tässä voidaan lähentyä, kun ajatellaan 18 kuukauden täytäntöpanoa ja, esittely, ja pyynnön esittämistä 10 vai 15 viikkoa en minä halua, että apua lykättäisiin, vaan kyse on siitä, että jäsenvaltiolla olisi aikaa tehdä nämä tekniset tutkimukset, koska tähän on suorat vahingot, kustannusarviot, kuitenkin välitöntäkin apua tarvitaan. Siksi ajattelen täältä viisi viikkoa lisää. Komissio toivoo, että asia menisi nopeasti eteenpäin, mutta ajattelemme tässä uhreja ja aluetta Luulen, että tässäkin sopimukseen päästään, mutta tar- tärkeää on, että jonkinlaista nopeutta tähän määräaikaan saadaan. 6. tommikuuta meillä on määrä, määräaika tarkistuksille, meillä on kuulemistilaisuus tulossa ja parannetaan vielä tekstejä sitten neuvoston komission kanssa trilogissa keskustellaan, ja jos kaikki menee hyvin, niin maaliskuussa täysistunto. Name of Marie Kiitoksia. Olen pahoillani mari Teres. En nähnyt nimeäsi puhujalistalla. Sopisiko, että puhut nyt tässä minuutin, eikä enempää? Kiitos suuresti puheenjohtaja. Totta kai minä haluan onnitella Rosaa ja tukea hänen ehdotuksiaan. Haluan vain muistuttaa, että solidaarisuus on kuitenkin yksi keskeisiä perusperiaatteita EU-ssa. Ja herra Branda puhui tässä tehokkuudesta. Se on myös meidän huolenaiheemme. Ei tässä ole kyse vain mistään jalomielisyydestä tai että Antelien käsin tarjotaan jotain, vaan solidaarisuudesta. Mutta mitä me määrittelemme luonnonkatastrofin? Ei saa mennä liian pitkälle, koska keinomme ovat rajalliset. Totta kai minä voin myös sanoa samalla tavalla, että teknistä apua pitää antaa, jos, on, jos se täyttää rahaston tukikelpoisuuskriteerit. Mutta jos puhutaan luonnonkatastrofista, katastrofeista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Se on vähän riskialtista hommaa, mistä luonnonkatastrofit syntyvät. Jos se johtuu ilmastonmuutoksesta, niin se on vaikeaa määritellä tietysti. Määräajat, niiden pidentäminen on ihan hyvä asia mutta kuinka paljon asiantuntijat ja vakuutuslaitokset käyttävät aikaa, kun arvioivat vahinkoja, niiden määriä ja summia mutta ehkä meidän pitääkö meidän jakaa tämä kaikki kahdella. Meillä on tehokkuushuolenamme, huolenamme, me, meillä pitää olla nämä tukikelpoisuuskriteerit, miten me voimme jakaa kahdella tämän, miten voimme tehdä paremmin, vähemmin keinoin, se on aika valitettavaa. Siis yleisbudjetissakin on tehty leikkauksia, mutta on valitettavaa, että solidaarisuudessakin kävisi, kävisi näin, koska se on yksi meidän tärkeimmistä painopistealueista. Neuvosto on sanonut, että leikkaukset ovat perusteltuja, koska rahasto ei ole käyttöön, mutta joskus rahasto on vaikea päästä, mm, sinne pääsykin on vaikea, sen rahojen käyttäminen on vaikeaa, mutta muutama kuukausi sitten mm, Lounais-Ranskassa oli suuret, suuret vahingot Lourdesin alueella ja sinnekin apu saatiin hyvin tuskallisesti perille. Kiitos. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 7. tammikuuta keskipäivällä ja näin päätämme tämän keskustelun esityslistalla. Nyt meillä on erittäin vähän aikaa seuraava esityslistan kohtaa varten. Kyse on Rova Savisaar Tomasin mietinnöstä. Mehän tässä vaiheessa nyt tarkastelemme sen tarkistuksia. Kyse on kohesiopolitiikan seitsemännestä ja kahdeksannesta edistyskertomuksesta. Rouva, olkaa hyvä. Ja, mä pyy. Hyvä puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, koska te varmasti kaikki haluatte lähteä viettämään joulua. Mutta tässä Mietinnössä puhutaan seitsemännestä ja kahdeksannesta edistyskertomuksesta kohesiopolitiikassa. Tässä myös puhutaan, miten ohjelmia on toteutettu vuonna 2007-2013. Tarkistuksia on, pitäisi käsitellä. Minä olen itse laatinut tämän alkuperäisen luonnoksen ja lähes puolet esitetyistä tarkistuksista ovat minun kynästäni lähtöisin. Olen täsmentänyt myös joitakin. Minä puhuin tästä jo aika pitkällisesti silloin, kun mietintöä varsinaisesti käsiteltiin. Jens Nielsen on tehnyt useita tarkistuksia, en näe häntä kuitenkaan täällä paikalla. Thomas Tatskin on lähtenyt ennen kuin keskustelu pääsi alkamaan – Edustaja Vlasekkin on tehnyt joitakin tarkistuksia, mutta en lähteä nyt niitä yksityiskohtaisesti tarkastelemaan, koska te saatte kaiken kirjallisina. Minä olen käynyt ne läpi ja lukenut ne ja voin sanoa tässä ja nyt jo, että haluan kiittää teitä kaikkia. Aloitan kiitoksilla. Periaatteessa en vastusta näitä tarkistuksia. Voin tukea niitä, mutta haluaisin, että mietintö jäisi lyhyeksi, mutta konkreettiseksi. Haluaisin ehdottaa joitakin kompromissi, tehdä jotenkin kompromissiehdotuksia tammikuun alussa ensi vuonna, joihin kokoaisin näitä tarkistuksia yhteen ja näin pääsisin hyvin yhteiseen tekstiin. Kiitos. EPPn varjostilä Thomas Deutsch ei ollut paikalla, mutta Jens on paikalla. Hän puhuu Demarien puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä olen tehnyt joukon tarkistuksia, mm, kahdeksan tai yhdeksän kappaletta kai, koska minun mielestäni tällaiset mm, mietinnöt, mm, jotka ikään kuin käsittelevät historiaa tai menneisyyttä, jäävät hiukan sivuun työssämme, mutta historiastahan me opimme sitten tulevaisuutta silmällä pitäen, joten siksi tämä on hyvin tärkeä mietintö. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus kuvailla, mitä olemme tehneet. Ja tämä täytyy muistaa tulevina seitsemänä vuotena 14 20 sitten, kun teemme niitä päätöksiä. Me olemme aiemminkin todenneet, että tätä ymmärrystä tulee vahvistaa tässä valiokunnassakin, joten on tärkeää ö, ottaa vaarin tuosta, mitä on opittu. Ja kyllähän tässä ö, mietintöluonnoksessakin todetaan, että on sellaista sosioekonomista potentiaalia, jota me emme oikein ole saaneet käyttöön. Ja se tulisi mielestäni kyllä tässäkin mainita, koska sillä on myös tulevaisuudessa paljon merkitystä. Ja sitten minun mielestäni Pakarinen on tehnyt oikein hyviä tarkistuksia. Jos esittelijä ottaa minun ja Pakarisen tarkistukset huomioon, niin tästä tulee oikein hyvä lopputulos. Kiitos. Thank you, Olgi Vlasak. Eh, já budu velmi stručný, já poděkuji za spolupráci a souhlasím plně se spravodajkou, že proto, abych... Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Jos nyt eh, ajatellaan äh, sitä, miten arvioidaan äh, mm, jo tehtyä, toteutettua, tarvitaan hyviä tilastotietoja yhtäältä. Ja toisaalta äh, sitten taas kyllä raportoinnin tulee myös olla siinä mielessä toimivaa, ettei se tuota turhaa työtä, että tässä mielestäni täytyisi kyllä pyrkiä tiiviytään. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraava puhuja François Alfonsi. Oui, madame président. Niin, puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Tämä on tärkeä mietintö, koska siinä tuodaan esille kaikki puutteet, joita kohesiopolitiikassa on, kun ajatellaan, katsotaan liikaa vastaanottokykyä eikä tarpeeksi toimien tehokkuutta. Ryhmämme on vähän hämillään tästä viittauksesta vertikaalisen menettelyyn. Me kannatamme horisontaalista menettelyä, eli sitä, että alueet ovat täysillä mukana eikä ohjelmien laatimisessa valtiot puutu asiaan niin, että ne ylittäisivät alueiden valtuudet. Tietenkin poikkeuksia aina on, mutta kun sääntö sanotaan, niin sitten se tarkoittaa, että, että poikkeuksista tehdään jonkinlainen sääntö, mutta pyydämme, että tämä kohta poistettaisiin ryhmän puolesta. Thank you. I... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta komissiosta vielä haluttaisiin puheenvuoro käyttää. It's, it's very much... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita valiokunnan jäseniä näistä tarkistuksista strateginen kertomus, joka on osa pakettia, joka tekee tämän lausunnonlaatimisen, niin vaikeaksi todellakin siinä profiloidaan edistyskertomus, jossa tarkastellaan kohesiopolitiikan täytäntöpanoa kaikki nämä miljardit eurot. Olemme katsoneet inputtia, olemme katsoneet investointeja, riskien ennaltaehkäisiä tutkimusta, työmarkkinoita, sosiaalista osallisuutta ja muuta. Ja mielestäni mietinnössä hyvin oikeudenmukaisesti otetaan mukaan seikat, jotka olivat strategisessa kertomuksessa ja myös edistämiskertomuksessa. Kun keskustelimme alkuperäisestä luonnoksesta, todettiin, että edistyskertomuksessa käytetään pitkälti Eurostatin tietoja ja sosiotaloudellisia suuntauksia pyritään hahmottamaan ja alueellisella tasolla hahmottamaan tilanne, joten hyvin olette havainneet nämä parannustarpeet ja komissio on niihin sitoutunut. Mietinnössä valiokunta on huole, huolissaan sosiaali, sosiaalisen ja taloudellisen kriisin vaikutuksesta 78. edistyskertomuksessa sanotaan, että kriisillä on erilaisia vaikutuksia eri vakavuusasteella eri valtioissa, eri paikoissa. Olette aivan oikeassa, kun katsotte tulevaisuutta, kun tulevaisuutta kohesiopolitiikkaa ja tarkistuksista nähdään, että korostatte infrastruktuuria ja liiketoiminnan tukea, innovointia ja tutkimusta korostatte ja erityisesti tämä älykäs erikoistuminen on, tulevaisuudessa on tärkeää ja nämä eh, alueelliset älykkäät innovaatiostrategiat ovat tärkeitä. On tärkeää myös eh, korostaa kumppanuutta ja tarvetta ottaa mukaan alue- ja paikallisviranomaiset ja eh, ohjelmien suunnittelu, niin kuin on täälläkin tänä aamuna sanottu. Sitten meillä on tietenkin käytännössä sääntöluonnos kumppanuuksista, sitä ei ole vielä ollut. Teemme kyllä työtä juuri siihen suuntaan, johon tekin pyritte. On varmasti oikein sanoa, että tietojen laatu voi vielä parantaa. Se on parempaa kuin aikaisemmin, mutta jokaisessa, jokaisessa katsauksessa saamme paremman kuvan tilanteesta. Viimeisimmät tiedot, jotka saimme juuri valmiiksi hallintoviranomaisilta sattujen tietojen perusteella, on 600 000 työpaikkaa jo on tulossa e kohdan tuesta. Jatkamme tätä työtä ja olemme iloisia siitä, että voimme sitten jatkaa tämän mietinnön loppuun jälkeen. Avoimuutta tarvitaan, koska meidän on varmistettava se, että resursseja käytetään paremmin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle Savisaarelle myös. Would you like, um... Kiitoksia. Haluaisitko vastata näihin kommentteihin? Ja, näitä. Äh, Kiitos. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Mielestäni kaikki kommentit olivat myönteisiä, kannustavia ja komissio teki hyvin briljantin yhteenvedon tarkistuksista. En halua toistaa kaikkea tässä jälleen kerran, kuten sanoin jo kollegoille. Minä aion, esit, tulen esittelemään teille kompromissit mahdollisimman no-, nopeasti, enkä usko, että tässä tyntyy mitään ristiriitatilannetta. Kiitoksia. Tämä on tarkoitus hyväksyä 22. päivä seuraavassa kokouksessa. Toivomme, että 22. päivä voimme tästä äänestää, kunhan tarkistuksetkin on otettu mukaan. Nyt mennään koordinaattorin kokoukseen. Toistaiseksi tämä kokous on nyt päättynyt tai tapamme uudelleen iltapäivälle. Meillä onkin tärkeä ohjelma iltapäivällä. Haluaisin rohkaista kaikkia tulemaan paikalle. Ja nyt pyydän koordinaattoreita jäämään tänne. Pidämme koordinaattoreiden kokouksen.